Um, okay, colleagues, I think we can make a start. No niin, kollegat, me voimme nyt tässä aloitella. Pahoittelut, että olemme hiukan äh, myöhässä, mutta puhuin julkisesta hankinnoista tuossa juuri TV-kameran takana. Tervetuloa nyt tähän viimeiseen kokoukseemme ennen kuin pääsemme kesätauolle. Ja nyt Aloitamme toisen tai uuden asian käsittelyn. Ja tämä varmastikin, tämä käsittely kestää jouluun asti ainakin. Kyseessä on lausunto, jonka annamme oikeudesta asioista vastaavalle valiokunnalle. Tämä liittyy tavaramerkkiasioihin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöön tavaramerkkikysymyksissä. Molemmat näistä ovat erittäin tärkeitä sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta, koska oikeudellisten asioiden valiokunta vastaa äh, teollisista tekijänoikeuspuitteista ja on tärkeää, että meilläkin on tässä sormemme mukana pelissä, joten äh, on hienoa voida saada to- to- tervetulleeksi esittelijän. Kyseessä on edustaja Bastos ja Onko edustaja Styler, oletko siinä varjoesittelijä? Haluaisitko toimia varjoesittelijänä nyt iltapäivällä? Koska tänään on 30. syntymäpäiväsi, niin tämä voisi olla eh, syntymäpäivällä. Right, Olen vielä 39-vuotias kuun loppuun. Joudun kyllä menemään ulkoiseen valiokuntaan siinä kello 16 paikalla. Jaha, herra Pantseri sitten ilmeisesti toimii varjoesittelijänä. Edustaja Kreutzmann on täällä ja Ryyle, edustaja Ryyle. Hän toimii varjoesittelijänä huomattavasti enemmän kuin kukaan muu kuin minä. Ja minä ehkä toimin varjoesittelijän omalle ryhmälleni, mutta voin ainakin toimia tässä ominaisuudessa, joten meillä on tämä top-tiimi tässä mukana. Ja sitten komissiostakin on edustaja paikalla. Hän on teollisen tekijänoikeusosaston ostaja ja meillä on myöskin harmonisointivirastosta Alikantesta täällä edustajia. Tervetuloa tänne kuulemaan keskustelua. Ja kävin Alikantessa vuoden alkupuolella näin, miten siellä toimitaan. Ja tämä, ehkä tulevaisuudessa me voimme myöskin järjestää jotakin siellä, ehkäpä sitten edustaja Bastoksen kanssa. No niin, nyt voisimme aloittaa. Haluaisin antaa ensin edustaja Bastosille puheenvuoron. Ehkäpä menemme suoraan kuulemaan komissiota sitten ja sitten muut varjoesittelijät voivat ottaa kantaa. Tämä on varmastikin paras tapa, koska nyt ensimmäistä kertaa käymme tästä keskustelua. Oletko tästä samaa mieltä? Hyvä. Eli nyt ensin sinä saat puheenvuoron. Thank you very much, Chairman. I speak in Portuguese, um, but, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun portugalia, mutta kiitän kuitenkin. Uh, tästä alustuksesta. Ehkä on hiukan ensin taustatietoja. Tässä on kyseessä kaksi lausuntoa. Kyse on asetuksen lainsäädännön tarkistamisesta. Nämä kaksi tiedonantoa ovat jatkoa vuoden 2008 pk-yrityksiä tukevalle aloitteelle komissiosta – ja silloin oli kysymys teollisista tekijänoikeuksista Euroopassa ja myös tässä on mukana tiedonanto Eurooppa 2020 ja teollisista tekijänoikeussäädöksistä. Tässä tarkoituksena on saavuttaa kaksinainen tavoite. Ensinnäkin sopeuttaa so- lainsäädäntö Lissabonin perussopimuksen sopivaksi ja saada aikaan yhteinen lähestymistapa keskitetyille virastoille. Toinen tavoite on helpottaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Ja tässä sisämarkkinavaliokunta tuleekin mukaan. Me haluamme siis parantaa yritysten elämää ottamalla käyttöön järkiperäistämistä, modernisaatiota tämänhetkisen lainsäädäntöömme niin, että tavaramarkkirekisteröinti on helpommin saavutettavissa, toimii tehokkaammin, on edullisempaa. Ja tämä kaikki kulkee käsi kädessä sen kanssa. Täytyy pystyä vähentämään kaiken kaikkiaan kustannuksia ja vähentämään liian monimutkaisia menettelytapoja, jotta tästä prosessista tulee tehokkaampaa ja jotta voidaan saada aikaan myös suurempaa oikeudellista varmuutta. Me olemme samaa mieltä siitä, että tavaramerkit ovat erittäin tärkeä osa reilua kilpailua ja tällöin myös kuluttajat voivat erottaa palvelut ja tavarat, joita eri yritykset tarjoavat. Tavaramerkki antaa siis tällaisen mahdollisuuden erottautua, ja kun näin tehdään, niin, se, niin silloin yritykset voivat saada asiakasuskollisuutta ja laajentaa asiakaskantaansa. Tavaramerkin kautta syntyy valtavasti potentiaalia innovoinnille ja voidaan myös pitää kiinni tavaramerkistä. Siinä tarvitaan paljon tutkimusta ja kehitystyötä. Ja sitten mahdolliset hyödyt, joita tästä syntyy yrityksille, ovat myös huomattavia. Tämä päivitetty lainsäädäntö äh, tarkoituksena on, että tässä houkutellaan investointeja, luodaan uusia palveluita, tavaroita ja voidaan vastata uudenlaisiin kuluttajien tarpeisiin. Voidaan edistää jotakin, mikä meille on aivan ratkaisevan tärkeää juuri nyt, nimittäin tässä myötä vaikutetaan myös öö, kasvuun ja kilpailukykyyn. Historiasta ajatellen meillä on tavaramerkkijärjestelmät käytössä jäsenvaltioissa. Tätä järjestelmää muutettiin viimeksi 20 vuotta sitten. Itse tavaramerkkijärjestelmä, eurooppalainen järjestelmä, on ollut olemassa 15 vuotta. silloin on erittäin vahvat perustat. Ja tämä on tällainen hiljattainen johtopäätös, joka tuli Max Planck-instituutilta, joka käsittelee kilpailulainsäädäntöä vuonna 2012. Silloin oli ennätysmäärä hakemuksia tavaramerkiksi yli 700 000. Anteeksi, yli 70 000 ja 49 000 niitä oli aikaisempina vuosina. joten uusi järjestelmä, siis luku oli yli 90 000 vuonna 12, että on siis erittäin tärkeä aihepiiri, ja jonka kehitystä pitää seurata. Sitten toinen hyvä kuvaava esimerkki on seuraava. Sisämarkkinoiden harmonisaatiojärjestö sai tuhannennen hakemuksen vuonna 2011. Mielestäni tämä osoittaa, kuinka tärkeät sisämarkkinat ovat ja tässä pyritään niitä jälleen harmonisoimaan. Kyseessä on osa pakettia ja me jaamme sen näkemyksen, että ei ole välttämätöntä ryhtyä mihinkään suurimittaisiin muutoksiin perusta, jolla järjestelmä perustuu, on aivan asianmukainen. Ainoa, mitä tässä halutaan, on, että tehdään hyvin suunniteltu uudistusprosessi niin, että teemme tämän tavaramerkin saamisen helpommaksi ja houkuttelevammaksi ja edullisemmaksi. On kuitenkin muutama kohta, joita korostaisin. Koska nyt keskustelemme ensimmäistä kertaa tästä aiheesta, tämä on minulle tilaisuus tietää, mitä valiokunta on mieltä eri seikoista, ja minä korostaisin joitain kohtia, joiden minun mielestäni pitäisi tulla mukaan otetuiksi. Koska järjestelmästä täytyy saada, mm, tai sen pitää, se pitää tehdä esteettömämmäksi, niin hakemuksia pitää voida tehdä kansallisissa virastoissa – ja kansallinen viranomainen voi olla välittäjänä tulevan tavaramerkkiviraston kanssa, jos hakemus voidaan tehdä kansallisella tasolla ensin, niin se olisi varsin hyvä asia. Sitten hakemu, hakijat pääsevät myös eurooppalaisen järjestelmään tätä kautta. Sitten tähän liittyy myös epävirallinen arviointi mitä tulee epävirallisiin arviointiin, kun on hylätty näitä hakemuksia, niin tämä pysyy samalla. Siitä EPK-yritykset hyötyvät, jos tämä muuttuu halvemmaksi ja jos tätä kaikkea on helpompi valvoa. Tietenkin tämä vaihe ei tarkoita sitä, etteikö yritystenkin pitäisi pysyä valppaina, mutta aivan erityisen tärkeää tämä on pienille yrityksille, joilla ei ole tarvittavia keinoja käytössään. Eivät voi jatkuvasti konsultoida rekistereitä. Heillä ehkä ei ole tekijänoikeusvirastoa tai ehkä heillä ei ole varaa palkata tarpeeksi pätevää henkilöstöä tekemään tätä työtä. Epävirallinen arviointi tarkoittaa sitä, että vältetään sekannus eri tavaramerkkien nimien välillä. Tämä saattaa olla hämmentävää myös kuluttajille ja se voi johtaa myös kilpailun vääristymiin tai epäreiluun kilpailuun. Käytännössä tämä prosessi tarkoittaa sitä, että hakijat saavat tietoa ajoissa hakemuksen läpimenusta tai siitä, että se ehkä hylätään. Ja rahaa voidaan tässäkin kohtaa säästää, koska muuten prosessi on varsin pitkä ja on näitä turhia vaiheita mukana. Epävirallinen arviointi tuo lisää oikeusta varmuutta tai vahvuutta ja näin voidaan välttää kiistoja jatkossa. Tällä hetkellä on 12 maata EU:ssa, joilla on tämä järjestelmä käytössään. Sitten eräs toinen kysymys, jota meidän pitää tarkastella, nimittäin maksut. Artikla 144. Maksut. Toisaalta Jos varoja on, komission pitäisi tarkistaa näitä maksuja ja vähentääkin niitä, jos se vain, laskea niitä, jos mahdollista. Virallisen ylijäämä, pitäisi käyttää hankkeisiin ja toimintoihin, joiden tarkoituksena on parantaa kokonaisvaltaisesti tavaramerkkijärjestelmää, eikä vain siirtää näitä ylimääräisiä varoja yhteisön talousarvioon me olemme eri mieltä komissiossa, kun ajatellaan edustajien määrää. Meistä on parempi, että että instituutit, komissio ja sen ovat yhtä lailla edustettuina. Mitä tulee johtokuntaan, tarvittaisiin myös Euroopan parlamentin edustus, jotta toiminnan tasapaino säilyy ja voidaan varmistaa, että parlamentti voi osallistua instituutin valvontaan. Sitten viidentenä kohtana virastot. Tämä pitäisi tehdä etukäteen, samoin jälkikäteen tai arvioida näitä virastoja. Meidän pitää tässä, tuo, tai on hyvä ajatus, että kaikki, kaikkia tuotteita koskee samankaltaiset säännöt. Niin on varsin haitallista, jos vaikka myy viinejä, muita juomia ja alkuperämerkintä on mukana, etiketeissä, niin niihin tämä prosessi voi haitallisesti vaikuttaa, siksi niiden pitäisi olla ensimmäinen erilainen luokitus. Ja puhun tässä 1, 2, 3 artikosta. Halusin näitä asioita käsitellä kuitenkin näissä kahdessa lausunnossa. Tämä on ensimmäinen keskustelu aiheesta ja Minua kovasti kiinnostaa kuulla, mitä varjoesittelyillä on sanottavanaan. Uskon, että päädymme kyllä yhteisymmärrykseen aika monistakin kysymyksistä näiden lausuntojen kohdalla. Vielä ihan lopuksi aikataulusta. Ikävä kyllä on. Tämä on aika valitettavaa, koska kalenteri on hyväksytty oikeusasian valiokunnassa, mutta me teemme kaiken, minkä vain voimme, jotta saamme nämä lausunnot käännettäviksi mahdollisimman nopeasti ja yritämme viedä asian käsittelyn loppuun 25. syyskuuta mennessä. Ja haluaisin myös pyytää Liettualta puheenjohtajavaltiona, minkälainen aikataulu heillä on. Paljon kiitoksia tästä kattavasta näkemyksestä. Komissio saa myöskin kommentoida tätä, koska käymme keskustelua tästä nyt ensimmäistä kertaa. Ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Herra Kinnik, annan nyt teille puheenvuoron. Yes, thank you very much. Uh, uh... Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset um, teille Kiitos esittelijälle tästä hyvin kattavasta kuvauksesta ja ehdotuksen esittelystä. Itse asiassa minulla on aika vähän mitään lisättävää tähän, sillä tässä hyvin jo kerroittekin näistä päätekijöistä koko paketissa varmaankin olennaisin tavaramerkkien suojelujärjestelmän piirre on juuri tämä kaksoisjärjestelmä. Toisaalta tavaramerkkejä voidaan suojella kansallisella tasolla kansallisiin järjestelmiin ja kansallisiin virastoin. Ja sitten taas toisaalta meillä on toinen pilari, eli tämä yhteisöjen tavaramerkki, jota tuo OHIM valvoo Alicantesta käsin, eli tutkii näitä koko unionille tarkoitettuja tavaramerkkejä. Ja vähän kertoisin teille nyt siitä, että lähes tulkoon 100 000 hakemusta tulee Alikanteen vuodessa ja neljästä viiteen sataan tuhanteen kansallisella tasolla, eli me olemme aika lailla vielä jäljessä siitä Euroopan tasolla, mitä tapahtuu kansallisella tasolla. Ja siitä syystä me uskommekin, että tulee jatkaa tätä järjestelmän kehittelyä ja myös sen, sitä pitää ylläpitää myös tulevaisuudessa. Ei mitään tarvita sen suurempaa tähän rakenteeseen, mutta meidän täytyy uudistaa järjestelmää ja lisätä johdonmukaisuutta ja myös yhtenäistämistä sillä kansallisten järjestelmien käyttäjät eivät ole ainoastaan yrityksiä ja yhtiöitä, jotka ei päättävät pysyä paikallisina toimijoina liike-elämässään nykyisin yritykset ennen kuin ottavat yhteyttä Alikanteen, niin kysyvät yhdeltä, kahdelta tai kolmelta kansalliselta virastolta, joka puol- mikä puolestaan sitten PK-yrityksille, ennen kuin PK-yritykset esimerkiksi ryhtyvät to- toimiin ulkopuolella, joten tämä yhtenäistäminen on tärkeä tekijä nykyisessä liike-elämän strategiassa. Eivät kaikki halua mennä rajat yli ja ottaa suoraan tuonne alikanteen yhteyttä. Tässä käytetään useita kansallisia järjestelmiä yleensä nykyisellään ja siksi on tärkeää, että nämä välineet olisivat pääosin toistensa mukaisia, varsinkin juuri mm, yritysten kannalta. No, tässä on sitten jo mainittukin tärkeimmät paketin osat, eli uudistamme tätä nykyiselle uudelle liike-elämäympäristölle ja sitten haluamme tällaisia terveitä tavaramerkkejä ja myös sitten haluamme ääni, äänitykselle ja esitystavoille suojaa ja tavaramerkkejä sekä kansalliselle tasolle että unionitasolle. Kansallistasolla me haluamme hyviä käytänteitä jakaa, joita jo on olemassa eri jäsenvaltioissa. Jo näitä voitaisiin käyttää sitten kaikilla unionin tasoilla nopeasti ja myös suhteellisen halvallakin voitaisiin tavaramerkkejä peruuttaa ja sitten esittää niihin vaateita pikemminkin kuin mennä tuonne tuomioistuimeen ja me haluamme myös virtaviivaistaa tätä koko järjestelmää, eli vähennämme viivästystä ja helpotamme tätä rekisteröintiä jo aikaisemmassa vaiheessa ja myös kohdennetumpaa tavaramerkkirekisteröintiä haluamme kehittää. Tär- vielä tärkeää on myös kansallisten virastojen välinen yhteistyö Ohimin kanssa, eli kun kyse on tuo tuosta oikeusperustan ähm, luomisesta ja myös rahoitusperustasta tuokeaksemme näitä yhteisiä hankkeita, esimerkiksi yhteinen tietokanta kaikki, kaikista tavaramerkeistä unionissa on luet, olisi niistä luettelo yhden ainoan klikkauksen päässä. Ja vielä on olennaista muistaa väärentämisen, tuotteiden väärentämisen torjunta tässä yhteydessä. Ja minä myös vielä tahtoisin muutamaan esittelijän jo esille ottamaan asiaan kiinnittää huomiota. Erityisesti puhuisin hakijoiden mahdollisuudesta hakea yhteisöjen tavaramerkkiä kansallisesta virastosta, niin joita ei enää ole tarjolla. Ja itse asiassa tätä ei sinänsä enää käytetä muuta kuin muutamaa prosentti vaan Alicantessa on olemassa näistä sähköiset arkistot. Ei ole hankalaa yritysten käyttää siis tätä Alicanten järjestelmää. Täällä myös mainittiin siitä, että me emme tarjoa enää kansallisille viranomaisille velvoitetta tarkistaa, onko jo muita aiempia tavaramerkkejä, jotka olisivat ristiriidassa tavoitteiden kanssa. No tämäkin saattaa tietysti vaikuttaa olennaiselta, mutta käytännössä se ei ole mikään oikea palvelu, vaan se on pikemminkin este tässä koko menettelyssä, eikä se ole mikään oikea syy eikä oikea perustekaan, koska aika usein näitä etusia tavaramerkkejä ei oikeastaan ole käytetty ja siksi ne pitäisi peruuttaa kokonaan ja poistaa rekistereistä tai sitten niitä ei voida edes jäljittää, koska yritykset ovat jo muuttuneet tai, mu- tai muuttaneet Eh, tai mitä tahansa on voinut tapahtua. Eli pikemminkin tämä on suoranainen este, eikä sen pitäisi olla mikään osa tässä rekisteröintihankkeessa. Ei se tietenkään estä virastoja tarjoamasta vastaavia palveluja, tietoa vähintään eh, tällaisista eh, aiemmista oikeuksista, ja, niin, ja tämän, tätä tietoa sitten voidaan tarjota toki käyttäjille. Ja vielä lopuksi rahoituksesta, eli mitä tulee tehdä, jos OHIM sitten luo lisää, luo tuloja. Sehän vaikuttaa aika myönteiseltä virastolta ja tämä unionin tavaramerkki ylipäätään yhteisötavaramerkki vaikuttaa suorastaan menestykseltä ja meillä on tähän omat säännöt talousarvioteksteissä eli tätä ei pitäisi, näin ei pitäisi käydä, että mitään ylijäämää on sille, tuolle ohimille on siis määrätty hyvin monia lisää tehtäviä, erinäisiä ristiriitoja, ratkaisumenettelyjä, joihin kyllä sitten varmasti nämä varat kuluvat ja niihin tarvitaankin varoja, mutta sitten tällaisena äärimmäiskeinona kuitenkin pitäisi johdonmukaisesti meidän mielestämme olla se, että nämä varat sitten, jotka jäävät yli, välitetään unionin talousarvioon käytettäväksi ja tuetaan sitten, käytetään niitä tukina ja mikäli sitten taas, eh, ja sitten niitä voitaisiin käyttää myöhemmin tulevaisuudessa, mikäli ohim jossain vaiheessa ei pystyisikään kattamaan omia kutsu, kustannuksiaan. No niin, tämä eh, nyt minun puoleltani tässä vaiheessa ja toki voin vastata kysymyksiin, jos sellaisia esiintyy. thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä. Ja kiitokset myöskin edustajan vastukselle. Ja sitten kuulemme varjoesittelyitä. Herra Kreutzmann ilmeisesti, herra Bilan on tässä EKRn varjo. Ja Engström, meillä ei ole muita SDltä, mutta ehkäpä annan nyt edustaja Kreutzmanille aluksi puheenvuoron. Haluatko kommentoida nyt? Paljon kiitoksia puheenjohtaja. EU-komission tekemä ehdotus direktiivin uuden laadinnaksi on erittäin hyvä perusta neuvotteluillemme. Nyt teemme lausunnon tässä ja haluaisin nyt tässä keskittyä yhteen asiaan – joka liittyy erityisesti sisämarkkinoiden toimintaan tullikysymyksissä. Nyt päästään markkinoilla sellaiseen tilanteeseen, että väärennetyt tuotteet voidaan tullin toimesta takavarikoida. Ja tällä hetkellä meillä on nyt tässä puutteita lainsäädännössä – ja tuomioistuimen tuomio vuodelta 2011 vielä vahvisti tämän toimenpiteet väärännettyjen tuotteiden poistamiseksi ovat kiellettyjä. Tulliviranomaiset eivät saa, saavat poistaa näitä markkinoilta ainoastaan silloin, jos on olemassa viittaus siihen, että niitä jotenkin, niillä kierrettäisiin sisämarkkinat. Ja nyt sitten direktiivi, uusi direktiivi sulkisi tämän oikeudellisen aukon. Äh, tuoteväärennösdirektiivissä minä olin esittelijä tässä määritellään ne toimenpiteet äh, takavarikoinnille, äh, tuli viranomaisten toimenpiteistä ja parlamentti nyt sai nämä määräykset läpi ja näin sitten tullin täytyy valvoa tuotteiden liikettä ja näin voidaan sitten väärinkäytöksiä estää. Tässä saataisiin oikeus perustaa tullille, jotta nämä voivat tuotteita vetää liikenteessä. Uusi sääntely on, on myöskin sovitettavissa Euroopan unionin kansainvälisiin sitoumuksiin myöskin teollisessa oikeus kysymykset ovat mukana tässä ja näidenkin, näitä, tätäkin voidaan käyttää tuotteiden takavarissa. Nyt täytyy kuitenkin varmistaa, että kansainvälinen kauppa Yhdysvaltain kanssa eh, EUn tullin kautta eh, ei tule rajoitetuksi. Mikäli nämä tuotteet eivät eh, ole ristiriidassa EU-sääntöjen kanssa. Markkinadirektiivi ei, ei kosketa näitä, mutta yritykset eh, eivät hyödy ainoastaan tästä markkinoiden tai tuote, tuotteiden suojasta, vaan nyt sitten eh, toiminnasta tulee luotettavampaa tämä luokka eh, maksujen käyttöönotto vaikuttaisi myönteisesti esimerkiksi pk-yrityksiin. Nyt kriisin aikana tämänkaltaiset lainsäädäntötoimenpiteet, jotka tekevät Euroopasta globaalimman ja kilpailukykyisemmän, jotka edistävät sisämarkkinoita, huolehtivat kasvusta ja vahvistavat yrityksiä, poistavat byrokratiaa, mutta ei kuitenkaan, eivät kuitenkaan liikaa luo painolastia budjetteihin, ja tätähän me tarvitsemme. Eurooppalainen tavaramerkki on menestystekijä. 20 vuotta tämän tavaramerkin käyttöönoton jälkeen tarvitaan uudistamista ja toivon, että tämän vaalikauden aikana saamme tämän direktiivin uudenlaadinnan päätöksen. Paljon kiitoksia. Well, thank you very much. Well, certainly we would, uh... Paljon kiitoksia. Teillä on asiantuntemusta näissä tullikysymyksissä, teollisissa tekijänoikeuskysymyksissä ja näin voimme saada aikaiseksi hyvän lausunnon oikeusasian valiokunnan seuraavaksi edustaja Engström. Thank you. Uh, well, uh, I'll mention, I'm, I'm shadowing... Kiitoksia. Minä olen varjoesittelijänä juuri valiokunnassa vihreistä. Ihan minun lempiaiheitani, koska tulen piraattipuolusta, niin vähän yleisemmin. Jopa meidän puolueessamme pidetään tavaramerkkeistä merkkejä hyvänä. On kyse kuluttajan suunnasta. Kun Coca-Cola lukee tässä tölkissä, niin tiedän, että tässä yritys on myös vastustaa sitä, että tiedän, mistä voin saada lisää Coca-Colaa, jos olen tähän tyytyväinen. Tämä liittyy myös tämän sekundaariseen vaikutukseen, joka on myös hyvä hyvät yritykset saavat tavallaan palkkionsa. No, tämä on tällainen sekundäärinen vaikutus, mutta hyvähän sekin on. Ja meille kyllä tavaramerkit sopivat oikein hyvin. Sitten haluaisin viitata siihen, mitä Rova Bastoskin sanoi ja muut täällä. Meillä on tavaramarkki, tavaramerkkijärjestelmä Euroopassa, joka toimii hyvin. Yhteisön tavaramerkki otettiin vuonna 1906. Kukaan ei tiennyt toimiseko, mutta kyllähän se toimi hyvin. Yleisesti ottaen sanoisin, että jo, jos hiukankaan epäilee, niin pitäisi jättää sitten niin kuin ne ovat, koska sehän toimii varsin hyvin nyt. Mutta kuitenkin ainahan on pieniä parannusmahdollisuuksia. En ollenkaan vastusta sitä, etteikö asiaa voitaisiin tarkastella, mutta pitää kuitenkin muistaa, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmä toimii, samoin kansalliset tavaramerkkijärjestelmät, ja nämä järjestelmät pelaavat yhteen, ja kaiken kaikkiaan tilanne on hyvä. Tässä asiassa puhutaan varsin yksityiskohtaisista teknisistä seikoista, palaan tähän vielä myöhemmin. Sitten on pari sellaista kohtaa, jotka ehkä osoittautuvat ristiriitaisemmiksi ja niin kuin Rova ja Kreuzmann sanoi, niin siis mitä komissio ehdottaa, että laajennettaisiin tavaramerkkioikeuksien sovellusalaa niin, että ne eivät kattaisi vain Eurooppaa, vaan myös vapaakauppa-alueet Euroopassa. Tässä laajennetaan tätä järjestelmää ja tämä on aika merkittävä muutos, koska tavaramerkithän aina on rajoitettu maantieteellisesti. Jos on tavaramerkki Euroopassa Euroopan tavaramerkki ja kansalliset tavaramerkit, ne toimivat vain täällä Euroopassa. On siis aivan mahdollista, että joku muu, että on joku tavaramerkki Euroopassa, mutta jollakin on sama Aasiassa tai vaikka Etelä-Amerikassa. Jos eurooppalainen tavaramerkkilaki laajennetaan kattamaan palveluita ja tavaroita, jotka ovat transitissa tavallaan Euroopassa, niin silloinhan se voi aiheuttaa jopa laitonta kauppaa, koska josta kyseessä on mm, väärennetyt tuotteet, niin sehän on jo sinällään laitonta ja pitäisi tietysti saada rikokset kiinni. Mutta jos laajentan tämä sovellusalaa niin, että jo, jo, joku on laillisesti valmistanut jotakin vaikka Kiinassa ja haluaa sitten laillisesti viedä tavaraa, tätä tavaraa Rotterdamin kautta Etelä-Amerikkaan. Ei pysty tekemään näin, koska on tämä Euroopan tavaramerkki. Mielestäni tämä voisi olla varsin huono asia Rotterdamin satamalle ja lailliselle kaupalle muutenkin. Ja se on mielestäni suorastaan kohtuutonta. Ja sillä on selvät vaikutukset lääkkeiden saantiin myös teidän hän pitää puhua tästä lääkkeiden, lääkekysymystä aktiivisteille asiassa. Mainitsen vain, mitä oletan heidän sanovan. He eivät varmasti ole tyytyväisiä, jos geneerisiä äh, lääkkeitä vielä Rotterdamin kautta ja sitten tulee näitä äh, kanteita ja riski kyllä kasvaisi tätä myötä. Tämä on siis selvästi ristiriita ja ongelmakohta. Sitten pitää ottaa esille sekin, kuten me kaikki tiedämme, että meillähän oli teosetekijän oikeuksista mietintö, ja tässä parlamentti aikanaan päätti, että olisi oikein kääntää todistetaakka, jos kauppias voi todistaa, että hänellä on todellinen asiakas, vaikka tässä niin se olisi ok. Neuvosto ei kuitenkaan tätä, tätä hylkäsi tämän jopa tämän aika pienen muutoksen. Joten mielestäni meidän pitäisi kyllä pitää tämä mielessä. Ja nyt sitten komissio menee vielä paljon paljon pidemmälle ja toteaa, että ei ole, ettei edes käänteinen todistustaakka riittäisi. Pitäisi vain tuhota tuote välittömästi. Uskon, että monet kyllä eivät ollenkaan pidä sitä hyvänä asiana. Minä olen kyllä hiukan hämmästynyt komission toiminnasta. Vain kuusi kuukautta sitten parlamentti ilmaisi varsin selvästi näkemyksiä tästä asiasta, enkä voi nyt ymmärtää, minkä takia komissio ei ollenkaan seuraa, mitä parlamentissa tehdään. Sitten toinen ristiriitainen kohta on, että me ehdotamme sitä, että tullilla pitäisi olla oikeus takavarikoida tavaroita, joita minä henkilökohtaisesti ostan EUn ulkopuolelta yksityishenkilönä. Tämä on ilmaistu niin, että tavaramerkkilaki soveltuu vain silloin, kun sitten kun minä yksityishenkilönä ostan jotakin, vaikka Hongkongista, silloin tullin pitäisi voida tämä asettaa kavarikuori, vaikka se on samanlainen tuote, laillisesti myyty Hongkongissa. Kaikki on ihan laillista, mutta henki, kun minä yksityishenkilönä yritän sitä ostaa, niin tulli voi sen sitten napata ja takavarikoida. Ihan sattumanvaraisesti minun mielestäni. Mistä meidän kyllä pitää tästäkin voida keskustella. Sitten teknisempiin asioihin vielä. Or indeed. Ex officio tutkimus. Tässä yksi esimerkki. Joissakin maissa tämä on järjestelmä käytössä komissio tästä juurikaan pidä, mutta tilanne on eri, ma, eri maissa. Ja minun ymmärtääkseni eri maat haluavatkin toimia eri tavalla. Minä en näe mitään erityistä syytä, miksi tässä pitäisi tätä harmonisoida. En tiedä, minkä takia me täällä Brysselissä estäisimme vaikka, että vira, Ruotsi ei voi tällaista tutkimusta enää suorittaa vaikka se haluaisi. Tämä voitaisiin kyllä jättää jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden pitäisi jatkossakin voida toimia näin. Minusta on hyvä asia, pk on tällaista virallista etsintää, koska ne eivät kyllä oikein ymmärrä että tätä tavaramerkkijärjestelmää niin hyvin ja ovat helposti sitä mieltä, että jos saa, jos saa rekisteröintivastauksen, joka on kyllä, silloin sitä voi vapaasti käyttää ja saa suojaa. Jos ei ole tällaista virallista etsintää, niin se vaan hankauttaa tilannetta, mutta tietysti isolle yritykselle tämä ei ole mikään ongelma, he voivat, heillä on paljon resursseja ja niin edelleen. Sitten vielä yksi asia, Komissio haluaa pakottaa jäsenvaltiot yhteistyöhön. Minulla ei ole mitään yhteistyötä vastaan ja minun kokemukset, kokemuksena pitäisin peräisin patenttivirastosta. Olin siellä noin parikymmentä vuotta sitten, ennen kuin tulin poliitikoksi. Epävirallinen yhteistyö toimii minun mielestäni varsin hyvin, mutta että pakotetaan jäsenvaltiot yhteistyöhön, niin en oikein pidä tätä kovinkaan hyvänä ajatuksena. Ja kun vielä muistutan siitä, että asiathan toimivat nyt varsin hyvin, niin ehkä tässä pitäisi välttää liiallista puuttumista. Ja sitten äh, hauskaan asiaan, parhaaseen puoleen rahaan. Ohim on aina toiminut varsin hyvin ja niin kuin komissiokin sanoi, se on merkki siitä, että järjestelmä toimii. Ihmiset haluavat tätä järjestelmää käyttää, joten ei tässä ole mitään vikaa. Kaikki haluavat rahansa, kansalliset patenttivirastot, haluavat rahaa. En minä usko, että EUn tehtävä on rahoittaa jäsenvaltiotasolla hallitusten virastoja, jos jäsenvaltio itse voi varmistaa, että he maksavat tarvittavat kulut. se on luontevaa, että on, on pistää tämä ylijäämä takaisin EU-talousarvioon. Ohimo on eurooppalainen virasto. EUhan rahoittaa suurimpia tahoja ja, ja, ja ohi. Nyt saa myös voittoa, joten mielestäni se voitaisiin palauttaa talousarvioon, mutta tästä asiasta varmasti tulemme keskustelemaan vielä paljonkin. Sanoisin vielä sen, että jurivaliokunnassa esittelijä oli varsin hämmästynyt tavasta, jolla paketti on rakennettu direktiivi ja asetus. No se on ihan ok, mutta sitten nämä maksut, ne no, on kokonaan tässä pois ja annetaan anneta heti komission käsin ennen kuin olemme edes päättäneet, miltä tavaramerkkijärjestelmä näyttäisi. Luonnollisempi tapa hoitaa asiat olisi siinä, että ensin päätetään, mitä eri tavaramerkkijärjestelmän osat tekevät ja sitten hinnoitellaan jälkikäteen näin ainakin esittelijä Jurissa on mieltä ja täytyy sanoa, että olen itsekin ihan samaa mieltä. Ei ole mitään järkeä perustella maksuja ennen kuin olemme päättäneet, mistä palvelustakaan on kyse. No, nyt kaiken tämän sarjan jälkeen odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tämän asian parissa. Ja kuten sanoin kerrankin, meillä on järjestelmä, joka toimii hyvin ja nyt voimme keskustella, voidaanko jotakin pikkuparannuksiakin tehdä. Ei ole tulipaloa missään, ei paniikkia. Jos nyt käy niin, että aikataulu on hiukan liian kunnianhimoinen, niin ei kai sekään mikään iso ongelma ole, ainakaan minun mielestäni. Kiitos. Good. Well, thank you very much for sharing your... Kiitoksia, että nyt kerroitte asiantuntemuksestanne tässä asiassa. Tämä on tietysti erittäin hyvä asia myöskin esittelijälle. Ja tämä pointti siitä, että järjestelmä toimii hyvin. Ilmeisesti herra Engström nyt kuuntele minua tässä. Niin, halusin vain sanoa teille, että se, mitä totesitte siitä, että järjestelmä toimii hyvin ja että meidän pitäisi nyt tässä hiukan varoa muutoksien tekemistä, niin yksi asia, jonka huomasin, kun luin tämän ja myöskin kun kävin virastossa, niin monet näistä uudistuksista. Kun ajatellaan esimerkiksi tietokantaa ja niin poispäin, niin tässä nyt sitten muutettaisiin koko tämän ulottuvuutta ja jotkin näistä ehdotuksista ovat sellaisia, että niitä täytyy tarkastella varovaisesti. Niissä pyritetään vähentämään ikään kuin tuota hakuaikaa, tai pienentämään akuaikaa niin, että tässä voi tätä tietojen hakua hoitaa hiukan paremmin. Nyt seuraavaksi edustaja Biilan ja haluaako joku muu ehkä vielä käyttää puheenvuoron? Kiitän puheenjohtaja. Niin, meillä ei kai ole kovinkaan paljon aikaa tänään enää, joten pyrin puhumaan lyhyesti. Minä olen ollut esittelijänä jurivaliokunnassa tavaramerkkiasioista ja siinä puhuttiin ohimista tarkkailukeskuksena ja erityisesti tuotteiden väärin, tuoteväärennösten tiimoilta. Me olemme ymmärtäneet sitten, min, miten olennaista on suojella yrityksiä tavaramerkkiväärennöksiä vastaan. Ei välttämättä rohkaise yrityksiä parantamaan toimintaansa ja kilpailukykyään ja se puolestaan sitten johtaa menetyksiin ja talousarvion menetyksiin jäsenvaltioissa on lelut, ajoneuvot, lääkkeet ja erilaiset kotitaloustuotteet aiheuttavat myös kuluttajien elämän vaarantumista väärennösten osalta, joten me tarvitsemme Ohimin ja kansallisten tavaramerkkivirastojen välille selkeää yhteistyötä. Se on meidän suosituksemme. Ja kun kävimme läpi minun edeltävää tekstiä, niin havaitsimme, että ainakaan kaikissa tapauksissa tämän tyyppistä yhteistyötä ole olemassa näin voisimme sitten tuoda paljon lisäarvoa näiden virastojen toiminnallekin tämän yhteistyön kautta ja on ehdotettu yksinkertaistamismenettelyjä varsinkin PK-yrityksille ja se sitten taas suojaisi yrityksiä entistä enemmän. Monet yritykset haluavat nyt rekisteröidä tavaramerkkinsä ja niiden täytyy kyllä käydä läpi aika lailla lainsäädäntöä jäsenvaltioissa ja meidän tulisi yksinkertaistaa tätä, jotta näiden yritysten olisi sitten paljon helpompi toimia. On olemassa yhteisön tavaramerkki. Se on suuri etu ja hyöty yrityksille, mutta meidän suositustemme ja tekstiemme pitäisi olla paljon selkeämpiä, erityisesti jos ajattelemme liike-elämän muutosta ja kehitystä. Ja siksi Ohimin ja kansallisten virastojen välinen yhteistyö on niin, aivan, niin olennaista tässä asiassa. Oikein paljon kiitoksia. Meillä on nyt selvästi paljonkin asiantuntemusta. Haluaisin nyt antaa esittele vielä loppupuheenvuoron ja sitten myöskin puhumme tuosta aikataulusta vielä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän herra Kreutzmania, Biilania, Engströmiä aivan loistavista puheenvuoroista tässä varhaisessa vaiheessa. Haluan kiittää myöskin komission edustajaa hänen esityksestään, komission ehdotuksesta ja tämä kyllä vastaa joihinkin huolenaiheistamme liittyen harmonisointiin, uudelleen laadintaan näiden kahden asiakirjan osalta. Se, mitä nyt tässä tulee esiin, on se, että meidän täytyy ottaa koko joukko asioita esille. Esimerkiksi tämä ylijäämäkysymys, rahoitusylijäämä, mitä sille sitten tehdään, tässä kohdin haluaisin tehdä yhteenvetoa siitä, mitä on sanottu. Pyrin näin ilmaisemaan sen, että kun nyt työstämme, tai työstä näitä kahta, kahta lausuntoa, niin tämä järjestelmä on hyvä, se kyllä toimii, mutta meidän täytyy sopeuttaa se Lissabonin sopimukseen, meidän täytyy yhdenmukaistaa se virastojen, kansallisten virastojen pohjalta ja heidän vastuualueensa muuttumisen pohjalta, mutta samanaikaisesti me emme nyt tässä lähde tyhjältä pöydältä, vaan meillä, me olemme saavuttaneet jo hyvin paljon asioita. Meillä on yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, vaihdamme parhaita käytänteitä, mikä on hyödyllistä, kun pyritään järjestelmää parantamaan. meidän täytyy varmistaa, että Alikanten virastolla on riittävät määrärahat ja rakenteet, jotta se voi toimia tehokkaasti niin, että se voi auttaa kansallisten virastojen roolin selkiyttämisessä ja myöskin auttaa pk-yrityksiä. Ja tämä on pääasiassa se, mihin me pyrimme. Totta kai kuluttajan suojakin kuuluu tähän, koska se on kaikke, kaiken pohjalla. Näihin asioihin meidän pitäisi kiinnittää voimavaramme, kun nyt tässä etenemme ja laadimme mietinnön. Voimme saada tässä korkeimmat yhteiset nimittäjät, voimme parantaa järjestelmää, joka kyllä kaiken kaikkiaan jo toimii hyvin kollegat ovat tänään puhuneet muun muassa siitä, että pitäisi keskittyä, keskittyä läheisiin asioihin, esimerkiksi väärennettyisiin tuotteisiin. Meidän pitäisi myöskin kohdata ne haasteet, jotka ovat, liittyvät siihen, että pyrimme auttamaan yrityksiä myöskin pienentämään kustannuksia sisämarkkinoilla – niin, että voimme olla kilpailukykyisempiä globaalilla markkinoilla. Ja tämä mielestäni on hyvä lähtökohta, josta kaikki olemme yhtä mieltä. Tämä voisi myöskin auttaa meitä pääsemään tiettyjen ero, mielipideerojen ja lähestymistapaerojen välille, ylitse. Ja tässä varmasti mielipiteiden vaihtoa tullaan jatkamaan, koska meillä tulee olemaan useampia kokouksia tämän aihepiirin ympärillä. Haluan kiittää teitä jälleen kerran ja haluan toivottaa teille kaikille oikein mukavaa kesää. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. No, te varmasti käytätte jonkin verran kesäaikaanne tämän lausunnon laatimiseksi, laatimisessa. Ja 17. heinäkuuta se lähetetään käännettäväksi, joten toivotamme kaikkea hyvää näissä pyrkimyksissä. Ja sitten keskustelemme tästä 25 syyskuuta ja 26. syyskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Edustaja Bastos sanoi, että me toimimme tässä jurivaliokunnan äh, hännillä ja tarkistuksia voimme sitten äh, tarkastella 17. päivää, vaan myöskin äänestää silloin. Edustaja Bastos varmasti tässä ilmoittaa meille muutoksista. No niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitokset myöskin komissiolle ja tarkkailijoillemme ohimista, jotka olivat mukana tässä ensimmäisessä keskustelussa. Sitten toinen tämän iltapäivän hanke on lausunto, joka liittyy Kars 2020 hankkeeseen, vahva kilpailukykyinen kestävä eurooppalainen autoteollisuus. Tämä on mietintö teollisuusvaliokunnalta. Toivona tervetulleeksi varapuheenjohtaja Kofferaatin. Hän on valmistelijamme. Meillä on täällä edustaja Borisov. En tiedä, aikooko edustaja Kreutzmann puhua tästä. Edustaja Kreutzmann toimii tässä Schatzimarkaakiksen edustajana. Ja minä täällä puhun oman ryhmäni nimissä. Mielellämme kuulemme nyt edustaja Kofferaatin mielipiteen 52 tarkistuksesta. Käymme lyhyen keskustelun niistä ja sitten pääsemme äänestämään syyskuussa, joten nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Grazie Presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Tahtoisin kiittää varjoesittelijöitä ja haluaisin huomauttaa, että lähetin heille vielä eilen yhden muotoilun välitysratkaisuksi. Siihen on kirjattu tarkistukset ja pyytäisin teiltä ystävällisesti tutkailemaan tuota tekstiä jos teille jotain sanottavaa on. Ja tietysti myös kommentoimaan nyt tässäkin yhteydessä tätä asiaa ja sitten parin päivän sisällä lähettämään minulle ajatuksenne, jos tarve vaatii. Me voimme näin sitten vähän löytää tähän pelivaraan. 5. syyskuuta asiasta joka tapauksessa äänestetään ja työmme päättyy siis tällä viikolla nyt tällä erää ja sitten heti tuossa syksyllä taas jatkuu, joten meillä ei ole sen enempää aikaa. Vaikka aikataulu onkin vähän tiukka, niin en tässä nyt havaitse mitään sen kummallisempia ongelmia, koska ehdotuksenne ja tarkistuksenne pikemminkin vahvistavat tätä tekstiä. Ja en ollenkaan usko, että tässä olisi mitään sen suurempia hankaluuksia tiedossa. Kaikki varmaan menee ihan nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin. Epäilemättä. Minä olen, kuten havaitsette, tehnyt tähän muutamia tarkistuksia ja suosituksia. Ja ne olen ottanut ne mukaan tähän uuteen tekstiin pikemminkin vain tilasyistä. Ja tässä kyse on muun muassa polttoaineista. Ne noudattelevat unionin lainsäädäntöä. Ja tässä puhutaan myös kustannuksista ja investoinneista ja erityisesti uusista keksinnöistä tuon 2020 strategian näkökulmasta. Ja, jos ajat, ja sitten olen tietysti ottanut myös tuon liikenneturvallisuuden mukaan se on toki olennainen asia, varsinkin kun ajattelemme nyt käytettävissä olevaa teknologiaa ja tarkistukset ovat liittyn, siihenkin liittyneet. Olemme tehneet tästä joitain kompromissiehdotuksia, ei ihan kaikista kuitenkaan, mutta pääosin niissä on käsitelty juuri näitä polttoaineita, liikenneturvallisuusasioita, lisäksi tuota jakeluketjua, samoin kuin varaosien markkinoita. Shatsi Markakis on lähettänyt minulle hyvin olennaisia kommentteja myös tähän asiaan sähköautoista varsinkin. Sitten täällä on myös innovaatiopuoli mukana ja nuo antiikkiautot, samoin kuin sitten käytetyt autot. Ja tietysti myös tuo, nuo uudelleenjärjestelyt teollisuuspolitiikan, autoteollisuuspolitiikan näkökulmasta ja muiden politiikkojen, jotka ovat jollain tavalla linkittyneet autoteollisuuteen, esimerkiksi energiateollisuus. No, toistan vielä, eli kaikki ei ole vielä päässyt kompromissitarkistuksiin mukaan. Kuten jo sanoin, mutta esitän asiasta sitten oman arvion vielä vähän myöhemmin. Pari esimerkkiä minulta on pyydetty tarkistusta paikallisviranomaisten suhteesta sähköautojen markkinoille tuottamiseen ja saattamiseen. Ja toinen tärkeä huomio on osallistumisemme, siis ylipäätään Euroopan parlamentin jäseninä ja meidän valiokuntamme erityisesti komission työn tukemiseen. Erityisesti tukeudumme CAS 22 ja CAS 2021 suunnitelman mukaan. Me olemme jo ryhtyneet tähän työhön tietenkin. Olemme tehneet tehokkaasti työtä ja sitoutuneet tähän työhön No, hyvät naiset ja herrat, uskon, että kompromissitarkistuksissa voidaan helposti hyväksyä ehdotuksenne. Tästä tulee mitään, tuskin mitään suurempaa ongelmaa, ja minä haluaisinkin, että palais, palaisimme vielä tuohon, mitä aluksi sanoin. Toivon, että te esittäisitte kommenttejanne ja myös vaihtoehtoisia tekstejä torstaihin mennessä, jos teillä jotain ehdotettavaa on, ja näin ollen voimme sitten saada asian päätökseen. Ja vaikeuksitta äänestää asiasta syyskuun viidentenä. No niin, tämä riittänee. Jos teillä on kysyttävää, niin toki voin vielä tässä vastailla. ja sitten vielä jos teillä on suosituksia tai muuta kommentoitavaa, niin olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitokset siitä, että näin nopeasti ehdotat kompromisseja. Tämä varmastikin auttaa meitä pääsemään eteenpäin. Nyt kuullaan kaikkia varjoesittelijöitä. Myöskin minä kommentoin lopuksi ensiksi edustaja Borisov. Dear Mr. Chair, dear colleagues, I would like... Hyvät kollegat, kiittäisin kaikkia työtovereita, jotka ovat parantaneet tätä tekstiä. EPPn edustajana on varsin tyytyväinen yleiseen panokseen. Monet ajatukset ovat samansuuntaisia. Minä toivon, että tässä saadaan aikaan hyviä kompromissitarkistuksia. Jotkut asiat koskevat sitä, kuinka tärkeää on saada markkinat ää, mm, varaosille, varmistaa mer- selkeästi ymmärrettävät merkit ja niin edelleen. Kaikki nämä ajatukset ovat aivan myönteisiä, mutta koska aikataulu on varsin tiukka, EU 2020 meidän pitää varmistaa, että voimme myös saavuttaa tavoitteemme. Näistä syistä olen sitä mieltä, että meidän täytyy käyttää ihanteellisemmalla tavalla rahoitusvälineitä, lainsäädäntöä, jota olemme jo ehdottaneet, kun olen pystynyt vastaamaan ongelmiin, joita tällä hetkellä autoteollisuudessa on. Tämän takia olen ehdottanut joitakin tarkistuksia. Pitäisi keskittyä kilpailukykyyn ja pitää kiinni viennistä ja saada aikaan laatutuotteita kohtuuhintaan. Tämä voidaan saavuttaa niin, että investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen ja innovointiin ja käytetään yhteisrahoitusvälineitä, joita EU tarjoaa. Toiseksi, jotta voidaan olla johdonmukaisia, meidän pitää ottaa huomioon, että lainsäädäntö, joka säätelee sektoria, on tarpeeksi joustava, jotta voidaan nopeasti reagoida ja ot- ottaa huomioon innovaatioteknologinen kehitys, joka edistää autoteollisuuden kilpailukykyä. Sitten erityistä huomiota pitää kiinnittää historiallisesti merkittäviin ajoneuvoihin, niin kuin lainsäädännössä on todettu koskien öö, jaksottaisia katsastuksia, joita olemme myös joltain käsitelleet. Ne kuuluvat historialliseen perintöömme ja siksi olen sitä mieltä, että me emme voi poistaa niitä käytöstä niin kuin muita ajoneuvoja. Uskon myös, että alueelliset ja paikalliset sektorit tai, tai, tai alueiden pitää tukea autoteollisuutta, pitäisi äh, ottaa huomioon parkkin, parkkeerausmahdollisuudet ja investoida äh, polttoaineinfrastruktuurin. Joissakin maissa on tällaisia käytäntöjä käytössä ja mielestäni olisi varsin hyvä, jos toimittaisiin myös EU-tasolla ja koordinoitaisiin toimintaa sitten varaosa mm, tuottajilla esimerkiksi on tärkeä roolinsa autoteollisuudessa koska, ja olla yleensäkin aluepoliittisen mm, mm, komission difficulties in accessing support funds through European program. Tarvitaan myös eurooppalaisia ohjelmia ja EIP voi tässä myös olla avuksi uskontatilannetta, että pitäisi kunnolla hallinnoida eikä syyllistyä liialliseen byrokratian, löytää ratkaisumalleja tarvittaessa. Olen tehnyt tarkistuksia siis ja Ja saamme tämän ihan parin päivän kuluttua valmiiksi täksnissä nämä tarkistusehdotukset. Kiitoksia edustaja Kroit. Paljon kiitoksia puheenjohtaja kollega Satsimar Kaakis ei ikävä kyllä tänään voi olla paikalla täällä. Hän kiittää erittäin paljon esittelijää hänen tekemästään loistavasta työstä. Herra Kofferaati on lausunnossaan jo ottanut hyviä ja tärkeitä asioita esille. Tarkistukset, joita esittelijä on nyt tässä tehnyt lisäksi, ovat tasapainoisia ja pyöristävät tätä tekstiä hyvän suuntaan. Kollega Satsimar Kaakis haluaa erityisesti ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin kyse on sähköajoneuvoista ja toisekseen sisämarkkinoiden saa, saamiseksi varaosille. Sähköautoista on keskusteltu hyvin paljon, mutta konkreettisia tuloksia ei vielä ole saatu aikaiseksi. Täytyy muistaa, että sähköajoneuvo, teollisuus etenee hitaasti, ei voida ymmärtää, että vieläkään ei ole saatu yhteisiä standardeja yhtenäisille markkinoille, kun näytetään toimenpiteitä infrastruktuurin parantamiseksi ja teknologian edistämiseksi, täytyy priorisoida vihdoin ja viimein. Tässä on olemassa tarvetta toimiin ja komission täytyy todellakin ryhtyä toimintaan. Euroopassa on vielä paljon sään, kansallisia määräyksiä, jotka tekevät sisämarkkinat varausille mahdottomiksi täytyy avata sisämarkkinat meidän tuotteillemme eurooppalaisessa ajatuksen juoksussa Täytyy saada aikaiseksi vapaat markkinat, sitä täytyy edistää ja täytyy saada helpotettua turvallisten tuotteiden markkinoille pääsyä. Kyse on markkinoista, jossa on olemassa paljon talouspotentiaalia, mutta jota ei kuitenkaan hyödynnetä. Tässäkin komissiolta pyydetään toimintaa. Paljon kiitoksia. Äh, Mrs. Rühle. Edustaja Ryyle. Also, äh, Wir haben leider die Ikävä kyllä me emme ole saaneet näitä lisätarkistuksia esittelijältä. Tästä syystä en voi myöskään kommentoida niitä, mutta haluan kuitenkin viitata siihen, että suhtaudumme hiukan skeptisesti, mitä tulee tähän kysyntäpuolen tukemiseen valtion tasolta. Eli tässä te puhutte hyvin paljon markkinoista. Niin, jos kyse on autoteollisuudesta, joka, jolla on kyllä hyvin pullat uunissa, niin että siitä sitten aletaan puhua. Uh, well, I'm sure that the amendment. So I think, I think the problem was I... Niin, Lyhyesti vielä minä haluaisin puhua. Ensinnäkin tämä tarkistuspaketti, niin kuin herra Koferati sanoi, on antanut hyvin paljon lisäarvoa näihin puitteisiin. Haluaisin hiljaisuutta nyt tänne, kiitos. Uskon, että meillä on hyvin arvokas lausunto tekeillä. En ole nähnyt näitä tai siis kompromissit näyttävät kyllä pääasiassa erittäin hyviltä. Oletan, että edustaja Kofferaatti hyväksyy kaikki muut tarkistukset, mutta ne ovat siis kompromissien ulkopuolella. Tällaisen vaikutelman minä sain, mutta olisi kyllä mielenkiintoista nähdä tuo äänestysluettelu, joten tulemme kyllä vastaamaan huomiseen mennessä. Haluaisin kiittää häntä hyvin paljon tästä hyvin energisestä työpanoksesta. Kaiken kaikkiaan tässä on hyvin tärkeitä tekijöitä. Meidän täytyy varmistaa, että teollisuusvaliokunta hyödyntää nämä, he tekevät tässä samanaikaista työtä, mutta kaikki tarkistuksemme kattavat sellaisia asioita, joista me olemme vastuussa ja ne tekevät nämä entistä arvokkaammiksi vastaavalle valiokunnalle. Haluaako joku vielä puhua? Onko täällä joku yrityspääosastolta paikalla? Niin, anteeksi, en nähnyt teitä. Haluatteko kenties esitellä itsenne ja käyttää puheenvuoron tähän, tähän asiaan liittyen? Maciej Szmański. E, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää vain teille kaikille. Niin, kiitos valiokunnalle yöstä. Me odottelemme kommentteja ja tarkistuksia ehdotuksiin ne pitkälti muistuttavat meidän työtämme. Kiitokset. So, well, I'll give the floor back to Mr. Annan puheenvuoron takaisin edustaja Kofferaatille yhteenvedon tekemiseksi. Niin ja sitten vielä, jos muistuttaisitte äh, aikataulusta. Grazie, Presidente. Il calendario. Kiitän puheenjohtaja. Niin, tuosta aikataulusta tosiaan sanoinkin siitä jo äsken. Meidän tulee äänestää tästä syyskuun viidentenä. Hyvin tiukka aikataulu. Minä pyysin tässä vähän nyt jo intäenkin, että mitä pikimmin lukisitte sen minun eilen lähettämäni tekstin, jossa ovat nuo eri kompromissiehdotukset, ja sitten lähettäisitte minulle huomiot tuohon tekstiin pikaisesti ja esitätte sitten lisää kommentteja torstai-iltaan mennessä, koska mitään muuta mahdollisuutta ei ole, eikä muuta mahdollisuutta keskusteluakaan ole käydä torstain jälkeen myöskään enää käydä. No, tuskin tästä mitään suurempaa ongelmaa tulee juuri niistä syistä, joihin jo äsken viittasin. Sitten tarkistuksista, joita olen saanut. No ne ovat oikeastaan kaikki aivan hyviä. Osa niistä päätyy tarkistuksiin lyhennelminä ja osa sitten tosiaan hyväksytään sellaisenaan, koska ne ovat johdonmukaisia ja vastaavat tekstiin tavoitetta on kyse tarkistuksista, yksistä tarkist, yksittäisistä tarkistuksista, joista ei voi esittää kompromisseja sen kummemmin. Ja tarkistus, jonka minä olen hyväksynyt, hyväksytään sitten sellaisenaan myöskin. No minun käsitykseni mukaan ja myös tekin tässä muutaman tunnin päästä saatte varmasti kaiken kattavan kuvan, kun olette lukeneet nuo kompromissiehdotukset, ja niin olemmekin sitten mielestäni päässeet hyvään lopputulokseen syyskuun viidettä päivää varten vaikeuksitta. Ja näin haluaisinkin vielä korostaa sitä, että vaikka tässä nyt ei sen enempää ole tarvinnut mitään laskeakaan, niin tekemissänne tarkistuksissa on ollut havaittavissa hyvin yhtenevää työtä, on kyse sitten mistä tahansa poliittisesta puolueesta, eli tämä vahvistaa kaikki vain yleispuitteistoa. Ei tässä mitään sormella osoiteta mitään ristiriitoja eikä mitään sen sellaista. Tämä on aika harvinaista, mutta nyt niin kävi. Se on mukavaa ja te, teille siitä kaikki kiitokset. Good. Well, thank you very much. Hyvä, oikein paljon kiitoksia annat meille hyvät lähtökohdat työskentelyyn. Saamme kyllä hyvän lausunnon aikaiseksi. Odotamme sitten äänestystä 5. syyskuuta ja varmasti tulemme lähettämään kommentit ennen tuota aikarajaa näihin kompromissitarkistuksiin. Paljon kiitoksia. Hyvä. Sitten siirrymme viimeiseen kohtaan tämän päivän esityslistalla ennen kuin meillä on sitten koordinaattorin kokous kello 17.15. Tässä on tarkoitus käsitellä kahta hyvin tärkeää mietintöluonnosta kulutustavaroiden turvallisuudesta ja markkinavalvontapaketista. Meillä on täällä kaksi kovaa työtä tekevää esittelijää, Kristel Schaldemose ja Sirpi, Sirpa Pietikäinen. Käsittelemme näitä nyt tässä yhdessä. Tiedämme, että komissiossa on pari pääosastoa työstämässä näitä, mutta tätä pidetään yhtenäisenä paketina. Ja hienoa, että herra Spanu on Sanko pääosastolta ja Ingols on sitten tuolta yrityspääosastolta. Onko tämä oikein? Siis kuka? Niin, minun täytyy katsoa nyt tästä paperista. Rouva Ditondo Rova Bitondo on täällä paikalla. Niin, niin, kyllä. Eli Josepina Bitondo. Kyllä, saavuitte juuri paikalle. Hyvä. Meillä on täällä tuollainen top-tiimi täällä. Meillä on nyt sitten mietintöluonnokset tässä molemmilta esittelijöitä. Ja molemmat saavat nyt esitellä nämä mietintönsä ja sitten me käymme keskustelua. Katsotaan, ketä täällä on varjoesittelystä. Edustaja Valde joka toimii varjona Skaldemosen mietintöön. Ja Kreutzmann tässä toimii Busoin puolesta. Hän on todellakin kaikkein eniten työtä tehnyt mies täällä. Ja Ryyle on sitten taas naisten puolella ollut tänään eniten työssä. No, herras Foxkin saapuu juuri tänne. Meillä on nyt sitten täällä koko joukko, kaikki varjoesittelijät paikan päällä. Tämä on erittäin hyvä asia. Kuka nyt sitten puhuu ensin? Edustaja Skaltemose on minun listallani ensimmäinen. Annan esimerkiksi sinulle puheenvuoron. Much, Mr. Chairman. Uh, Kiitokset puheenjohtaja. Niin minä esittelen teille tästä mietintöluonnoksesta yleisasiat, asiat, mutta aluksi kiittäisin varjoesittelijöitä, niin sillä meillä on ollutkin jo kokouksia asiasta hyvin hyviä monia keskusteluja on jo käyty. Ja tuntuu siltä, että voimme löytää hyviä kompromisseja tästä asiasta. Minä olen valmis tekemään kompromisseja asian eteen ja uskon, että tämä koskee myös varjoesittelijöitä ja siitä olen kovasti iloinen. Hyvä asia se on. Ja sitten tuntuu siltä, että varjoesittelijät ovat myös hyväksyneet sen ajatuksen, että meidän tulisi edetä nopeasti valiokunnassa, jotta saisimme asian päätökseen ennen tämän kauden loppua. Emme tietenkään halua luopua laadusta, mutta meidän täytyisi varmasti päästä eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Ja eilen me jo kuulimmekin, että myös Puheenjohtaja toivoo päästävän nopeasti eteenpäin asiasta, joten näin on, ollaan hyvällä reitillä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komissio alkuperäisessä ajatuksessaan kulutustavaroiden turvallisuusasetukseksi on hyväksynyt aika monet IMKON ajatuksista, ne mitä me esitimme tuossa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä pari vuotta sitten, joten meillä on jo hyvä pohja työllemme joten sekin on hyvä asia tähän mennessä. Ja sitten minulla olisi seuraavat ähm, asiat esitettävänä teille mietinnöstäni ensiksi asetusta, asetusta pidän äh, tällaisena tuoteturvallisuuden yleisenä turvaverkkona suurin piirtein samanlaisena kuin nämä muutkin verkostot ja näin Toiseksi, kuten jo olenkin muissa yhteyksissä maininnut, niin olen, muistut, olen pidän tärkeänä tätä ennalta varautumisen periaatetta. Olen esittänyt sen useassa otteessa tässä tekstissäni ja olen valmis löytämään ratkaisuja toki tähän kysymykseen, mutta mielestäni on harvinaisen tärkeää, että asia on mainittu tässä mietinnössä vähintään kertaalleen, jotta emme luo mitään epämääräisyyttä ja hämmennystä tuottajien piirissä. Heidän täytyy saada tietää, että meillä on tällainen periaate vielä käytössä ja toiseksi uskoisin, että on myös hyödyllistä, että asia on esitetty selvästi asiassa ja että se on myös yksi perusperiaate. Kolmanneksi minä uskon henkilökohtaisesti, että meillä täytyisi olla selvä yhteys tuohon uuteen lainsäädäntökehykseen ja sitten 768-2008 tekstiin. Ja erityisesti, jos ajattelee määritelmiä vaikkapa joita asetuksessa esitellään, joten minun tavoitteeni on aika pitkälti yhdenmukaistaa näitä keskenään, varsinkin talouden toimijoiden vaatimusten näkökulmasta. Minä olen erityisesti korostanut tuohon design-puolen turvallisuuskysymykseen, eli turvallisuuden tuotteiden luominen sisämarkkinoille on nimenomaan linkittynyt suoraan tuohon tuottajan suunnitteluvaiheeseen, ja siihen olen puuttunut tässä tekstissä. Ja nämä ovat nyt ne kaiken kattavat horisontaaliset asiat, joihin halusin tekstissäni erityisesti puuttua. Ja vielä muutama esimerkki on mielestäni merkittävää, että täytyy muistaa myös haavoittuvat kuluttajat tässä tekstissä erityisesti. Ja siksi olen ottanut mukaan tarkistuksen lapsia houkuttelevista tuotteista. Ja tästäkin on käyty keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Voitaisiin totta kai miettiä monenlaisia eri muotoilutapoja tähän, mutta mielestäni täytyisi tällainen lapsille suunnattu lapsia houkutteleva tuote määritellä myöskin, jotta välitämme sen viestiin emme pelkästään viranomaisten suuntaan, koska ne voivat, viranomaiset voivat aina sanoa, että tällaisia vaarallisia lapsen, lapsille tarkoitettuja tuotteita voidaan vetää pois markkinoilta, mutta tässä puhutaan myös viestistä tuottajille ja juuri tuotevastuusta, jota niille on sälytetään tässä, joten haavoittuvat määritelmä, haavoittuvan kuluttajan määritelmän sisällä tuo lapsia houkuttelevat tuotteet olisi hyvä määritellä. Ja sitten olen ottanut tällaisen CE plus määritelmän kun meillä on nyt vähän hämmennystä tuosta CE-merkinnästä, unionin yhteisöjen merkinnästä. Ja yksi kuluttajia häiritsevä ajatus on se, että tuo CE-merkintä tarkoittaa sitä, että se on testattu itsenäisesti, riippumattomasti, eikä se ole totta. Eli tämä pitäisi vetää pois tuotteista ja laittaa se tuotteen teknisiin tietoihin pikemminkin. Tai sitten otettaisiin tuollainen CE Plus-merkintä, joka tarkoittaisi sitä, että riippumaton viranomainen on laitteen tai tuotteen käynyt testissään läpi ja tämä, tästä pitäisi käydä keskustelua kyllä aivan varmasti ja tämä on oikea mahdollisuus nyt käydä kattavaa keskustelua asiasta. Tiedän, että jotkut markkinavalvojat ovat sitä mieltä, ettei sellaista nyt alkuunkaan tarvita, mutta jos ajattelen kuluttajan näkökulmaa, niin pitäisi kyllä ryhtyä toimiin. Ja sitten mielestäni täytyy tutkailla myös seuraamuksia, niiden täytyisi olla tiukempia ja myös virtaviivaisempia. Olisi olennaista, että seuraamukset toimisivat oikein, pelottaisivat tuottajia väärentämisestä ja, ja vilpillisestä toiminnasta ja rohkaisisivat tuottamaan turvallisempia tuotteita. Ja sitten vielä huomauttaisin, että yksi olennaisimmista keskusteluista tämän asian yhteydessä olisikin tuo komission alkuperämerkintäehdotus. No, se on varmasti kaikista suurin aihe kokonaisuus tässä yhteydessä. Minä olen omassa mietintöluonnoksessani ilmoittanut, että on hyvä ajatus esittää alkuperämerkintä. Ehdotus parlamentti on jo aiemminkin pyytänyt usean otteeseenkin tällaista made in järjestelmää käyttöön otettavaksi ja se olisi kuluttajien kannalta hyödyllistä ei niinkään jäljitettävyyden kannalta, koska meillä on muita välineitä jäljitettävyyttä takaamaan, mutta kun on kyse uudesta lainsäädäntöpuitteistosta ja kaikkien jossa kaikkien tuottajien täytyy merkitä osoite tuotteeseen, niin tuo osoite saattaa johtaa kuluttajan harhaan jos ajattelemme vaikkapa jotain tanskalaista yritystä, jonka mm, jonka täytyy sitten merkitä tuo tanskalainen osoite tuohon tuotteeseen, mutta se on saatettukin tuottaa itse asiassa Kiinassa tai jossain muualla Euroopassa, ja kuluttaja saattaisi ajatella, että no, kun osoite kerran on Tanskassa, niin sitten se on myös tuotettu Tanskassa ja valmistettu Tanskassa, ja se on vähän harhaanjohtavaa. Johtavaa. Tämä pitäisi ottaa huomioon, eli tuollainen joku alkuperämerkintä olisi hyödyllinen mutta tiedän, että tästä päästään vaikka kuinka pitkiin keskusteluun rupeammin. Ja haluaisinkin siksi äh, sanoa teille, kuten olen varjoisettajienkin sanonut, että meidän täytyisi ehkä miettiä äh, ratkaisun löytämistä lähestulkoon yhdenmukaisesti unionin ja Yhdysvaltain välisissä keskusteluissa alkuperämerkintäasioissa, jo, vähintään niiden yritysten kannalta, jotka tuottavat myös Yhdysvalloille tuotteita. Ei siitä mitään suurempaa taakkaa tulisi. Jos teillä on iPhone, esim. älypuhelin siellä, niin voitte havaita, että se on valmi- sen design on ö, Kaliforniasta, ö, mutta valmistettu Kiinassa. Eli tällä tavalla on jo toimittukin, eli ei tästä syntyisi mitään sen suurempaa hallinnollista taakkaa millekään yrityksille. Haluaisin välittää viestejä siitä, että, että alkuperämerkintä on olennainen ja tärkeä, mutta olen avoin käymään keskustelua siitä, miten siitä se sitten käytännössä toimisi, jotta emme mitään hallinnollista taakkaa sälytä yritysten niskoille. Ja vielä tästä asiasta seuraava, äh, seuraavat sanat, eli 10 prosenttia kaikista ilmoituksista unionitasolla ovat juuri, liittyvät juuri siihen, ettei mitään alkuperämaata ole ilmoitettu, sitä ei tiedetä. Tuottaja tai siis markkinavalvoja ei voi oikeastaan tietää, mistä, ne, mistä kummasta ne ovat peräisin, joten asialle olisi tehtävä kyllä jotakin. Ja vielä lopuksi yleisluontoisemmin seuraavaa. Minä, minua kiinnostaa se, että pyrkisimme löytämään keinoja parempaan Atlantin ylikäyvään keskusteluun tuotteiden turvallisuudesta. Joissain asioissa Yhdysvallat on edistynyt pitkälle ja joissain me puolestamme olemme ja me puhumme jatkuvasti näistä vapakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa nykypäivinä paljonkin, ja meidän täytyisi miettiä, voisimmeko me tätäkin lainsäädäntöosasta käyttää helpottaaksemme tuon transatlanttisen vapaakauppasopimuksen, synty, vapaakauppasopimuksen syntyä emme suinkaan siten, että luopuisimme kuluttajan tuoteturvallisuudesta, vaan helpottaisimme tilannetta tuottajien ja yritysten kannalta. No niin, näin vain haluaisin näihin sanoihin päättää ja sanoisin, että odotan innokkaasti yhteistyötä lainsäädännön eteen ja olen valmis tosiaan tekemään kompromisseja, löytämään uutta muotoilua monilla eri aihealueilla, mutta uskoisin, että on syytä sanoa, että meidän on pidettävä mielessämme se, että lainsäädännöllä pitäisi luoda parempaa ja turvallisuutta verkostoa kuluttajille, mutta myös tarjota pelikenttää yrityksille. Meidän on löydettävä jonkunlainen tasapaino asiassa pyrkiessämme löytämään kompromisseja, mutta uskon, että on mahdollista kuitenkin asiassa edetä ja löydämme sellaisen ratkaisun, joka olisi hyödyllinen kaikille sisämarkkinoiden paremmaksi toimimiseksi. Kiitokset. Well, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä hyvin kattavasta ja tarkasti mietitystä kannanotosta ja kerroit myöskin, että missä haluat tehdä muutoksia. Tämä on hyvä pohja Äh, ja nyt haluan antaa seuraavaksi sitten äh, Sirpa Pietikäiselle puheenvuoron. Tiedän, että olet varjoesittelijä Sirpa Pietikäisen mietintöön. Jos haluat puhua sitten uudestaan, niin totta kai saat sen sitten myöskin tehdä. Edustaja Pietikäinen. Uh, and indeed I, I think it Kiitoksia. On todellakin hyvä käsitellä niitä molempia samaan aikaan tänään, koska ne ovat kolikon kaksi eri puolta. Asetus ja täytäntöönpano ensinnäkin komission ehdotus oli varsin hyvä. Se on hyvä lähtökohta. Se parantaa huomattavalla tavalla tilannetta tämänhetkisestä. Kaikki tiedämme, että ongelma on varsin, ongelma on, tämä, ongelma on hajautunut järjestelmä, tarpeeksi on resursseja, yleensä on kolme ihmistä käsittelemässä näitä tuotteita tarkastetaan, joten jotakin todellakin tarvitaan tähän riskiin perustuva lähestymistapa, markkinavalvonta on hyvä alku. Olen sitä mieltä, että vaikkakin tässä muutan direktiastukseksi ja se on tavallaan tekee joistakin asioista hiukan haastavampia. Meidän kyllä pitäisi lisätä vielä hiukan lisää tällaista kunnianhimoa tähän tekstiin parikin asiaa valvontapuolesta. Ensinnä tässä määritellään riski. Mielestäni meidän pitäisi määritellä riski vähän laajemmin niin, että riskikäsite tarkoittaa, että kyse ei ole vain turvallisuudesta, vaan myös se, että ei täytetä sääntöjä, noudata sääntöjä asetuksen sovellusala asetus otetaan huomioon silloin, kun puhumme tuotteiden sääntöjen mukaisuudesta, joita markkinoillemme tulee, niin että muuten haitallisia tuotteita, sääntöjen vastaisia tuotteita tulisi ja turvallisuusvaatimukset kärsisivät. Tämä tietenkin on tärkeää riskiperspektiivistä katsottuna jo pelkästään, mutta tämä on myös tärkeää kuluttajille. Ja se, että voidaan luottaa valmistajien ja valmistajilla myös yhtäläiset mahdollisuudet toimia. Tähän mennessä en ole kuullut mitään kielteistä tästä Tämä olisi tärkeä seikka ja asia, jonka toivon komission, jota toivon, että komissio kommentoi jatkossa. Sitten yksi toinen kohta, joka on tällainen suurempi sellainen muutos, hallinnolliset rangaistukset. Mielestäni meidän pitäisi varsin selvästi asettaa tällainen varoittava signaali, jos säännöttäjä ei noudata. Mitä tässä oikeastaan tehdään? Hallinnollisia rangaistuksia, jotka voisivat olla jopa 10 prosenttia liikevaihdosta, mutta jos kyseessä on vakava, tahallinen, aikomuksellinen rikkomus, olen saanut sellaisiakin kommentteja, että voisi olla parempi, jos Tämä olisi suhteessa voittoon, eikä tätä laskettaisi liikevaihdosta, koska on kyseessä vain yksi tuoteketju monituoteyrityksessä, joten joustovara on ja odotankin teiltä kommentteja. Issues. Then, uh, the... Sitten yksi asia, jota en ole vielä ehdottanut, olin jättänyt sen avoimeksi, kysyin, pyysin myös varjoesittelijöitä sitä kommentoimaan. Miten voisimme ottaa kuluttajakeskukset mukaan paremmin ja kuluttajat tässä joku se kyse hallinnosta vastuusta, mutta voisimmeko käyttää kuluttajakeskuksia ja kuluttajatiedottamista paremmin niin, että kuluttajat saisivat tietoa oikeuksistaan, saisivat parempaa tietoa turvallisuudesta ja myös heillä kerrottaisiin, minkälaisia mahdollisuuksia on ottaa yhteyttä mm, vastuullisiin virkkamiehiin. Vähän niin kuin silloin, kun oli puhetta matkustajan oikeuksista ja niin edelleen. Tätä mm, toimintaa pitää kehittää ja tulen tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia. Neljäs kohta. Euroopan markkinavalvonta, kaavake, joitakin ehdotuksia, miten voitaisiin vahvistaa sen roolia ja yrityksiin liittyvää mandaattia, sotarikkomuksen rikkomuksen sattuessa se voisi toimia tehokkaammin jäsenvaltioissa näissä rajanylityskohdissa, jos tehtäviä ei hoideta asianmukaisella tavalla esimerkiksi näissä riskikysymyksissä. Sitten vielä lopuksi enkä jota tätä muuttaisin tämän asetuksen yhteydessä mutta äh, tarkastuslausukkeen kohdalla, että äh, kehitettäisiin uusia metodeja, joilla voidaan parantaa markkinavalvontaa, koska erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa, ja kun tarkastellaan sitä, että lainettaisiin kauppaa, niin sehän on tietysti myönteistä sinällään, niin voi nähdä, että meillä olisi resursseja pantavana rajoille, jotta voitaisiin tarvittavassa määrin tarkistuksia tehdä. Tämä on ensimmäinen kohta. Sen toinen asia, tämä olisi niin kallista myös valmistajille ja tuotteet todennäköisesti istuisivat pitkäänkin hyllyllä, jos lisäisimme tarkistusten määrään vaikka 30 prosentilla. Mikä sitten olisi tämä vaihtoehto? Joo, meidän pitäisi vakavissamme pohtia sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät korvaa hallinnollisia toimitapoja, vaan täydentäisivät. Tässä minä ehdottaisin sitä, että alamme tutkimaan kolmannen osapuolen tarkistustehtävä. Meillä on tällaisia järjestelmiä joskus käytössä, ei vain tilinpito- ja kirjanpitokysymyksessä, vaan joissakin jäsenvaltioissa joissa on käytössä sellaisia järjestelmiä, tai joka tapauksessa hyvissä yrityksissä on käytössä sisäistä laatutarkkailua. Näillä yrityksillä on myös uul- ulkoiset tarkastajatahot, jotka ta- tarkastavat tämän laatujärjestelmän, mutta tarkastavat myös, tekevät pistokokeita tuotteiden laadusta. Näiden yritysten kohdalla tällainen järjestelmä oli, jos sitä tehtäisiin lakisääteinen, se ei ole huomattava kustannusera ollenkaan, mutta ne yritykset, jotka tuovat äh, tämän laaduttomia standardeja, vastaamattomia tuotteita, niin se on tämä huomattava vaatimus. Ja yritysten kannalta tämä tasoittaisi yhtäläisiä mahdollisuuksia ja itse asiassa tämä takaisi Onko se varmuuden tässä voitaisiin nähdä viittaus myös tähän CE-merkintään tai CE-plus-merkintään jatkossa ja sitten loisimme tällaisen tulevan lakisääteisen järjestelmän, jotta olisi tässä sisäisiä laatutarkastuksia ja sitten vielä ulkoinen tarkastus tämän päälle. Ja me emme sanktioisi niinkään raskaasti tuottajaa, vaan sitä tarkastajaa. Näinhän jo tehdään rahoitusmarkkina markkinoilla. Ja jos katsotaan, mitä tehtiin luottoluokituslaitosten kohdalla, mitään luottoluokituksia ei hyväksyttäisi, vain ne luottoluokituslaitokset, joiden, joilla on toimistot, toimistoissa eli joissakin EU-jäsenvaltiossa. Me voisimme tehdä saman myös näiden tarkistus- tai ylintarkistustahojen kanssa hyvä, hyväksyttäisiin vain ne yritykset, jotka toimivat osittain myös EUn alueella. Ja näin estettäisiin se, että ne tekisivät virheellisiä tarkistuksia tuotteiden kohdalla, jotka selvästikään eivät täytä sääntöjä. Olemme kuulleet aika paljonkin tällaisia hirvittäviä tarinoita siitä, kuinka edes laitteet saattavat räjähtää silmille tai kemikaalit, jotka eivät ole edes sallittuja eu alueella. Käytetään lyijyä kankaissa tai muuta, epä, tuotteita, mutta ehkä voi arvatakin, että se ostaa tuotteen ero, joku tuote on 9 euroa, toinen 90 euroa, niin ehkä silloin voi epäillä, että jotakin eroa näiden tuotteiden välillä myös on. Tässä minun kommenttini tästä aiheesta. Puheenjohtaja, innostuin tästä markkinaseurannasta näin kovasti enemmän kuin luulinkaan. No, I think you did fully just... Kiitos kyllä, teit täysin oikeutta tälle asialle. Joten ei se haittaa, että käytit näin paljon aikaa. Meillä on aikaa kuitenkin 17.15 asti, myöskin varjoesittelyn aikaa, joten hienoa, että olet näin innostunut tästä aiheesta, koska sillä on kyllä hiukan hämäävä otsikko Eli nyt tässä pitäisi ehkä hiukan olla seksikkäämpi otsikko, kun ajatellaan vaaleja. No, nyt haluaisin vielä kysyä edustaja Skaldemosta, haluatko puhua nyt vai myöhemmin? Aha, sitten lopussa. Eli nyt sitten edustaja Ballisaari, koska hän toimii tässä varjoesittelijänäsi. Ja sitten kuulemme edustaja Kreutzmannia ja Ryyleä ja Foxia. Sitten vielä kuka haluakin käyttää puheenvuoron, niin se edustaja Valsaari. Grazie presidente. Io prima di tutto devo... Kiitän puheenjohtaja. niin ennen muuta onnittelisin näitä kahta esittelijää mainiosta työstä ja heidän osallisuudestaan tähän työhön, tuoteturvallisuudesta ja tuotteiden valvonnasta. Haluaisin kiinnittää huomiooni tässä lyhyessä puheenvuorossani erityisesti tuotteiden turvallisuuteen, sillä minä olen varjoesittelijänä tässä asiassa. Olen periaatteessa esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa ja täydentää lainsäädäntöä tällä alalla viranomaisten nimenomaan täytyy luoda tällainen turvaverkko ja horisontaalisesti vahvistaa lainsäädäntökehystä tuoteturvallisuuden kokonaisuuden kannalta ja myös palvelujen tarjoamisen kannalta. Haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että jos me tämän asetuksen kautta ryhdymme harmonisoituja tuotteita ja ei-harmonisoituja tuotteita koskemaan, niin sehän on tavoitteemme, koska me haluamme aukottoman järjestelmän, mutta tässä saatetaan ajautua siihen tilanteeseen, että me tuon luomme päällekkäisyyttä, ja näin tämä turvallisuusverkko on täydellinen sinänsä, mutta, muu, ja näin, mutta sitten jo säännöllyille markkina-aloille tulee uutta hallinnollista taakkaa liian kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei tulisi liikaa säädellä. Tässä on tietysti mainittu tuo ennalta varautumisen periaate, joka periaatteessa on hyvä. Tuollainen periaate on hyvä. Ja tässä jätetään kuitenkin aina harkintavalta, ja tämähän on tuomioistuimenkin päätöksistä löytynyt periaate. Eli täytyy miettiä, minkälaista harkintavaltaa voitaisiin käyttää. Mutta tässä tietysti saatetaan ajautua sitten eriäviin arviointeihin eri valtioissa tämä harkintavalta tietysti on pikemminkin poliittista. Kuitenkin saatamme ajautua siihen tilanteeseen, että eri jäsenvaltioissa sovellettaisiin kuitenkin eri lailla tätä kyseistä määritelmää, ja se johtaisi sitten markkinoiden pirstaloimiseen ja epätasa-arvoon, joten meidän täytyy miettiä asiaa vielä tarkemmin. Ja sitten taas sähköinen kauppa Hmm, hyvä asia sinänsä. Ja sitten tavaramerkit. Mielestäni, ja tällaiset merkinnät, siinä se on hyvä asia. Se tuo sinänsä lisäarvoa, mutta siitäkin tulee lisää taakkaa yrityksille. Olen sitä samaa mieltä näistä haavoittuvista kuluttajaryhmistä myös. Se on hyvä ajatus. Ja jos ajattelen tuota haavoittuvaa mm, käsitettä, niin eikö usein, aika usein se liity siihen, että ihminen käyttää tuota tuotetta väärin tai, tai myös inhimillisestä virheestä on kyse ja tietysti tämä käsite muuttuu jäsenvaltiosta toiseen. Totta kai me haluamme saada tällaisen tasa-arvoisen lainsäädännön aikaiseksi ja välttää kaikkea soveltamisen ja täytäntöönpanon eriäväisyyttä. Mutta täytyy miettiä myös tällaisia yksityiskohtia ja lisäksi myös tuota, tuottajalle asetettua vastuuta ja jakelijalle asetettavaa vastuuta. Ja sitten tuo alkuperäkysymys niin se tietysti on aivan oikea perusteinen hyvä ajatus ja tuo uutta lisäturvaa kuluttajalle ei voida tarvita, tarjota lisäturvaa, jos myöskin, myöskään tiedon välitystä ei sitten samalla lisätä aina täytyisi tarjota kuluttajalle tietoa tuotteesta. Mitä enemmän tietoa kuluttaja saa tuotteen jäljitettävyydestä ja koko tuotantoketjusta, niin sitä varmempi hän voi olla tuotteen turvallisuudesta. Ja tätä tietysti esittäjäkin on esittänyt ja minä toivon, että tästäkin asiasta samalla tavalla kuin viisi, viitisen vuotta sitten keskustellessamme vastaavaa vastaavasta kesu, kesu, keskustelua tuosta alkuperäkysymyksestä. Ei tässä pidä sinänsä nyt sekoittaa asioita keskenään, made in tai muut eri perusteet ovat merkinnät. Ei tule ajatella, että ne olisivat ihan sama asia, koska eh, nämä ovat vielä ihan oletusasteella kilpailukyvynkin tutkailun kannalta, mutta meidän merkintä on kuitenkin muu, muu asia kuin muut merkinnät. No sitten jos ajattelemme Kanadaa, Japania, kiinalaista tuotantoa ja niin poispäin, onhan meillä tuotantoa muuallakin, emme me koskaan voi päästä mihinkään lopputulokseen. Mehän voimme ostaa Parmigiano nimistä juustoa Parmigianon sijaan, jos näitä merkkejä ei nyt ja nimityksiä ei sitten jollain tavalla ryhdytä valvomaan tarkemmin ja olla tarkkana. No joka tapauksessa tässä täytyy toimia ihan vakavasti tässä keskustelussa ja minä haluaisin vain tähän lisäksi loppuun vielä korostaa sitä, että olen samaa mieltä kuin esittelijäkin seurausten, seuraamusten arvioinnista ja seuraamusten tehokkuuden vaatimuksesta erityisesti ja liikevoiton nostamisesta. Liikevoittoon on vastu, vasta, vaikuttaa tietysti suoraan myös korvausvaatimukset, joita tulee tällaisista väärinnetyistä tuotteista ja muista. Good. Hyvä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja hyvin intohimoisesta suhtautumisesta tuohon alkuperämaahan. Tämä oli mielenkiintoista. Seuraavaksi edustaja Kroit. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja kiitokset molemmille esittelijöille. Minä tulen tässä ottamaan myöntäisiä ja kielteisiä asioita esille. Ja nyt ensin tästä C-plus-merkinnästä. Se, että olisi CE-merkinnän ohella myöskin niin sanottu CE plus-merkintä, eh, sitä, se muistuttaa kollega Schwabin eh, ehdotuksesta Euroopasta turvallisuusmerkinnästä vuodelta 2007, joka liittyy saksalaiseen vastaavaan merkintään. Ja eh, tällainen ehdotus, jonka kollega Schaldemose on tehnyt, olisi kyllä hyvä ainoastaan sillä perusteella, että eurooppalaisen turvallisuusmerkinnän käyttö olisi vapaaehtoista ja että siellä olisi yhtä tiukat vaatimukset kuin kansallisilla vaatimuksilla, koska ei olisi kuluttajan kannalta hyödyllistä, jos eurooppalainen turvallisuusmerkki olisi sellainen, että sitä käytettäisiin löyhemmin perustein kuin tuota kansallista merkintää. Ikävä kyllä jäsenvaltiot eivät kuusi vuotta sitten löytäneet yhteistä ratkaisua jotka voisivat kansalliset merkinnät korvata. Tästä syystä nyt suhtaudun tähän skeptisesti, että ei meillä ole mitään sitä vastaan, että standardi on korkea, ja tästä olemme samaa mieltä. Kansal- kansallisten yhteyspisteiden käyttöönotosta tuoteturvallisuuden kannalta on mielenkiintoinen asia, mutta sitäkin tulisi vielä pohtia yksityiskohtaisemmin. Ja etenkin pitä- pitäisi pohtia, että liittyykö tähän uusia kalliita rakenteita, jotka täytyy saada aikaiseksi jos on jo olemassa olevia rakenteita, kuten esimerkiksi kauppakamarit, ne joutu, niiden pitäisi käyttää tässä. Ja totta kai myöskin EUn tuet täytyy ottaa huomioon, koska tämän täytyy myöskin rahoittaa. Raamit ovat tiukat ja täytyisi pohtia tätä rahoitusta. No sitten myöskin yritysten koko seuraamuksissa ja se, että tämä liittyisi liikevaihtoon, se on kyllä järkevä. Kollega Pietikäinen pohti, että pitäisikö tämä liittää tähän äh, kokonaisliikevaihtoon vai tuotteen liikevaihtoon. Eli pitäisikö näiden sakkojen olla jotenkin suhteelliset, äh, pitäisi olla joku suhde siihen, etteivät nämä sakot ole sellaiset, että yritys joutuu ongelmiin No, ehkä tämä voitaisiin sopeuttaa tuohon kokonaisliikevaihtoon ja sakot olisivat sitten järkevällä tasolla. Ja sitten tuotteen kohdalla, no sitä pitäisi ehkä pohtia vielä. No sitten kielteiset. Nyt äh, tulen siihen, mitä kollega Baldassare sanoi. Baldassare, että nyt kyllä voi uskoa itsekään, että jos nyt tuote on valmistettu Kiinassa, jos se nyt lukee siinä, niin No tässähän Schaldemos esitti tämän esimerkin, eli iPhone. Sanotaan, että se on amerikkalainen, mutta tuotettu Kiinassa, no sen täytyy kyllä sitten olla myöskin turvallinen, eli tämä ei kyllä kerro mitään tuoteturvallisuudesta, jos nyt kuluttaja saa tietää, että missä se on valmistettu. Totta kai me kaikki puollamme korkeaa tuoteturvallisuutta, mutta tuoteturvallisuusdirektiivi, että nyt ajateltaisiin, että alkuperää merkintä toisi jotakin turvaa, niin ei se kyllä näin ole. Nyt meillä on jo velvoite sille, että mainitsemme valmistajan ja maahan tuojan. Tämä on jo nyt olemassa. No, tänään aamulla kuulin hienon esimerkin. Tämä liittyy siihen, mitä kollega muassa sanoi, tiedä, onko kyseessä Samsung vai toinen valmistaja, joka valmistaa tuotteitaan Tsekin tasavallassa ja nyt sitten mainitaan eh, Tsekkoslovakia, ihan niin kuin tekin. Ja eh, sitten kun tietty aste tässä on ylitetty, niin pitäisi mainita tuotettu Tsekkoslovakiassa. Mutta jos se on liian iso, niin sitten eh, tuo, valmistettu Kiinassa. Joten sanon vielä kerran, että kaikesta voidaan puhua kyllä mutta jos nyt sanon kuluttajalle, että missä tuote on valmistettu ja että se on siitä syystä sitten turvallinen, niin se on kyllä täysin illuusio. Totta kai valmistaja on kansainvälisten tuotteiden kohdalla kiinnostunut siitä, että tuote, jolla on tunnettu nimi, on myöskin turvallinen ja tulee tekemään kaikkensa riippumatta siitä, missä se valmistetaan Kiinassa, Saksassa, Suomessa, missä hyvänsä tai Italiassa, että tuote on turvallinen, koska se vaikuttaisi kielteisesti imagoon, jos tuoteturvallisuus ei ole taattu. Meidän pitäisi pohtia tätä, koska kollega Baldassare mainitsi PK-yritykset ja totta kai tämä jäljitettävyys aiheuttaa hyvin paljon byrokratiaa. Se, mitä kollega Skaldemoose sanoi, olisi kyllä oikea tapa, eli todeta, että tässä ei pitäisi liikaa kustannuksia aiheuttaa pk-yrityksille, vaan lisäarvoa. Jos nyt tässä halutaan tätä jäljitettävyyttä alkuperämaa merkintään, ja tämän pitäisi päteä myöskin harmonisoituihin tuotteisiin ja tietyt riski- ja riskiryhmät ei ole katettu tällä lainsäädännöllä – nämä harmonisoidut tuotteet olisivat kahden asetuksen alaisuudessa, erityisen ja yleisen asetuksen alaisuudessa. Tämä aiheuttaa monimutkaisuutta, lisää kustannuksia, eli tämä pitäisi välttää. No sitten kollega Pietikäisen mietintöluonnos, kaiken kaikkiaan se on hyvä. Minä keskityn näihin kielteisiin asioihin, arvoisa kollega. Positiivisen tarvitse ottaa esille. Täytyy varmistaa, etteivät kaikki tuotteet jotka ovat eurooppalaisten määräysten vastaisia, ovat automaattisesti myöskin vaarallisia tuotteita. Komission ehdotus ja mietintöluonnos eivät ole ottaneet näitä huomioon. Eli emme kaikki, kukaan halua näitä vaarallisia tuotteita, mutta ne olisivat olla sellaisia, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Ja tästä syystä tätä pitäisi hiukan vielä erottaa. Komission ehdotus sille, että kaikki tuotteet pitäisi ilmoittaa rapeksille, siis ne, joissa on jokin riski, voisi vaikeuttaa, koska täytyy myöskin pienten rikkomusten kohdalla ryhtyä toimiin, joten pitäisi käyttää sellaisia tuotteita, jotka todellakin aiheuttavat riskin. Vähemmän vaaralliset tuotteet voitaisiin ottaa ISM-tietopankin kautta käsittelyyn. Eli tässä nyt ei pidä liikaa tässä, äh, koska tässä vaaralliset tuotteet voivat luiskahtaa läpi sitten kun nyt ajatellaan, että esimerkiksi äh, liiden pitää tehdä tällaisia äh, testejä, eivätkä itse ole miten, mihinkään rikkomuksiin ryhtyneet, niin tämä on kyllä suhteetonta. Ja sitten pitäisi yhtenäisesti, siis tämä voitaisiin ehkä poistaa tämä kohta. No sitten markkinavalvonnan rahoitus. Markkinavalvonta on viranomaisten tehtävää. Tämä rahoitetaan verovaroista. Jos nyt tämän lisäksi vielä pyydetään jotakin maksua, niin sitten täytyy pohtia tulevaisuudessa, että päästäänkö veroista kokonaan eroon. Tarvitsemme maksun sitten sitä, tätä ja tuota varten. Ja sitten tämä, en tiedä, olisiko tämä edes perustuslain mukaista Saksassa, ja tämä muutos tässä myöskin loukkaa jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ja tässä pitäisi harjoittaa riskianalyysiä ja jos nyt tämä kohta pitäisi minun mielestäni poistaa ja sitten nämä sakot mielestä, siis vähintään 10 prosenttia koko liikevaihdosta täytyy myöskin pohtia, että tässä on ehkä voittomarginaali puolesta prosentista prosenttiin. Jos nyt sitten sakot ovat liian korkeat, niin kun nyt ajatellaan, että tuottaja, me emme saa jättää tuottajia nyt tässä vastuutta, koska muuten tämä koko bisnesmalli asetetaan kyseenalaiseksi tässä kaikki. Ja minä nyt puhuin vain näistä kielteisistä asioista, en maininnut hyviä, koska niitähän totta kai on myöskin näissä molemmissa mietinnöissä mukana. Kiitos. making constructive observations. Kiitoksia. Ne ovat erittäin rakevia, rakentavia huomioita. Ja näinhän tämä keskustelu menee. Varmastikin löydämme kompromissin ratkaisuja tästäkin. Edustaja ryhmä. Minäkin haluan aloittaa sillä, että kiitän esittelijöitä erittäin sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä ja me tulemme varmastikin löytämään hyvän ratkaisun, sellaisen, jota voimme kaikki tukea. Haluaisin tässä heti aluksi keskittyä yhteen asiaan, joka häiritsee minua kaikkein eniten. Meidän pitää pohtia vielä noita määritelmiä. Mielestäni oli hyvä, että riskin alla puhutaan vaatimusten mukaisuudesta. Tästä täytyy tehdä ero yhtäältä vaatimusten mukaisuuden ja toisaalta riskin välillä ja haluaisin myöskin vielä puhua näistä CE-merkinnöistä. Tämä merkintä sanoo ainoastaan, että tuote on vaatimusten mukainen ja tätä me oikeastaan tarvitse, koska komissio tulkitsee sen väärin merkinnäksi siitä, millainen turva, turvallisuustaso tällä tuotteella on, eikä tämä ollut tarkoituksena, joten olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia, tarvitsemmeko tätä merkintää ollenkaan. Mutta missään tapauksessa, jos nyt meillä on tuollainen toinen merkki, ja sitten valmistajan pitää epävarmojen tuotteiden kohdalla tai sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka ovat johtaneet vahinkotapauksiin, että sitten tämä tuotemerkki oli CE+, koska se vielä vahvistaisi tuota väärää vaikutelmaa. Tästä syystä tässä pitäisi ottaa uusi nimi, jos tuohon suuntaan mennään. On hyvä, että pohditaan sitä, miten me voisimme antaa vastuuta enemmän valmistajille sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka liittyvät haavoittuviin kuluttajien, joissa on myöskin erittäin suuri riski. Tässä on olemassa erilaisia. Ensinnäkin nämä kol, tämä kolmoissertifiointi tai myöskin mentäisiin enemmän laadunhallinnan suuntaan, jota sertifioidaan. Tätäkin suuret yritykset tekevät. Ei tässä tarvita mitään lisätoimia, koska monet tekevät jo näin, mutta tätä tulisi kuitenkin pohtia. Tämä toimii ainoastaan, jos teemme eron turvallisuuden ja vaatimusten mukaisuuden välillä. Mielestäni näitä kahta ei saa sekoittaa. No sitten tuo country of origin periaate, mielestäni tässäkin pitäisi selvittää useita asioita. Lähden siitä, että parlamentissa on enemmistö. Toivon, että tämä menee neuvoston läpi. Olen erittäin skeptinen, mutta haluaisin viitata eräseen asiaan tämä country of origin periaate, sitä ei pidä, pidä liikaa kasvattaa ja todeta, että se olisi nyt jäljitettävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvä. Se ei nyt toimi tässä. Tässä mielestäni se suojaa ainoastaan työpaikkoja, mutta tämä on siis eri aihe. Tämä on hyvin emotionaalinen asia, tiedän sen. Kyse on siis ensisijaisesti työpaikkojen suojaamisesta eikä mistään muusta. Sitten ja tästä syystä, jos nyt tämä otetaan mukaan, niin sitten pitäisi ottaa Yhdysvaltain ratkaisu, tehdä se analogisesti, koska tämä on ainoa, mikä menee neuvostossa läpi. Mielestäni on hyvin ongelmallista, jos asetukset blokerattaisiin tästä syystä neuvostossa. Meidän pitää löytää ratkaisu, jolla me voimme myöskin vakuuttaa neuvoston ja ottaa mukaan samaan veneeseen. En halua nyt mitään ideologisia taisteluja, herra Baldassare, olen samaa mieltä kanssanne tässä. Sitten soveltamisala. Mielestäni on hyvä, että aukot tilkitään ja että me emme mitään poikkeuksia nyt tässä mielessä tee. Olen kuitenkin samaa mieltä herra Baldassaren kanssa, että meidän täytyy olla varovaisia siinä, että tietyillä aloilla ei säännellä liikaa. Ja haluaisin nyt viitata tähän rakennustuotedirektiiviin. Tässä on hyvin paljon ja tässä pitäisi miettiä, miten tämä sitten tuohon tuoteturvallisuusdirektiivin sopii. No sitten eh, ennalta varautumisen periaate, tuen sitä täysin. Sen täytyy olla yhden kerran mukana. Olen tätä mieltä juuri siksi, että muutkin direktiivit eh, eivät enää vaikuta niin paljon. On tärkeää, että se on tässä mukana. Se luo myös selkeyttä ja valmistajat tietävät, mistä on kyse. Tuen täysin myös teidän käsitystänne lapsiin vetoavien tuotteiden osalta. Tässä täytyy tehdä kuitenkin selväksi se, että kyse on vaarallisista tuotteista ja haavoittuvista kuluttajista. Me kävimme keskustelua näistä tuotteista, jotka ovat elintarvikkeiden kaltaisia ja kaupat, tällaiset kauppaleikit. Eli tässä täytyisi kyllä katsoa, miten asia määritellään ja miten se on asetuksessa mukana, mutta kyllä tällaisia vaaroja on olemassa. No sitten seuraamuksista, monet ovat jo puhuneetkin. Haluaisin vielä lopuksi, eh, herra Kreutzmankin mainitsi tämän, eli markkinavalvontaan liittyvä ja siis turvallisuus ja vaatimusten mukaisuus. Tässä on olemassa kaksi järjestelmää. Yhtäältä on RAPEX-järjestelmä, ja olen Kreutzmannin kanssa täysin samaa mieltä. Sitä pitäisi käyttää erittäin suuren riskin tuotteiden osalta, ei kaikkien tuotteiden osalta. Kun on kyse noista yksinkertaista markkinavalvontatyöstä, niin niin meillä on ICSM-järjestelmä, joka on erittäin hyvä, enkä ymmärrä, miksi komission ehdotuksessa sitä ei ollenkaan mainita. Tulen joka tapauksessa tekemään tarkistuksen, jotta se saataisiin vielä kerran mukaan. Olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä selkeämpi ero riskien ja vaatimusten mukaisuuden välillä, koska muuten meillä, äh, ainoastaan silloin meillä on äh, selkeä linjaus tässä koko äh, mietinnössä. Thank you very much. Kiitoksia, edustaja Fox. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä on tulossa varsin tuloksellinen päivä. Me olemme hyvin onnistuneet tarkistamaan yhteistä kauppaoikeutta ja odotan läheistä yhteistyötä SD-kollegani kanssa samantyyppisistä kysymyksistä. Sitten kuluttajatuote turvallisuudesta ensin. Kiittäisin Rova Saldemusaa. Hän on varsin yhteistyökykyinen näissä, tässä asiassa. Haluan käsitellä sitä, mikä on vielä jäljellä, enkä kestä niitä asioita, joista olemme samaa mieltä. Jos lainataan sovellusalaa, asetus kattaa tuotteet, palvelut, tuntuu vähän epäselvältä ja sitä pitää selventää. Kuten kollegat tietävät, viimeisessä varjokokouksessa esittelijä pyysi selvennystä juridista yksiköltä ja mitä tämä sitten kattaisi. Ja minä tuen juuri tätä ajatusta, koska haluan varmistaa, että asetuksesta ei tule raskaampi yrityksille kuin haluamme sen olevan. Mitä tulee alkuperämerkintään, joka on selvästi kiistanalainen kysymys. Henkilökohtaisesti olen avoimilla mielellä tässä asiassa ja ESR-ryhmä ei ole vielä päättänyt kantansa. Sanoisin kuitenkin seuraavaa. Jos me tätä tukisimme, se johtuu siitä, että tämä toimenpide parantaa tuoteturvallisuutta, ei siksi, että se olisi protektionistinen toimi. Me emme tue sitä tämän takia, joten minun, minun, täytyy kyllä vakuuttaa siitä, että tämä todellakin tehostaa kuluttajien turvallisuutta. Tällä hetkellä täytyy sanoa, että en ole ihan vakuuttunut, mutta me olemme tässäkin avoimin mielin. Sitten elintarvikkeita jäljittelevät tuotteet ja niiden kielto. Ja tässä on keskusteltu jo siitä, että tämä aiheuttaisi epäselvyyttä erityis, tekstit saippua, joka näyttää kakulta. Se kiellettäisiin. Pienet lapsethan panevat saippua suuhunsa. Yleensä ne tekevät kerran, niin kuin omat pikkulapsen, Ja kun ne sitten kerran ovat näin tehneet, eivät tee enää uudestaan. Ja sitten, mitä se näyttää kakulta, ei se vaikuta yhtään siihen, panevatko sen suuhunsa vai eivät. Mielestäni meidän täytyy varmistaa, että nämä tarkistukset perustuvat riskeihin ja ovat tasapainoisia ja Kaikkea onnea esittelee, että hän löytää järkevän ratkaisun tässäkin. Pitää tarkastella myös tätä kieltoa koskien tuotet, jotka houkuttavat lapsia. Tunnen kyllä sympatiaa sen suhteen, mitä, mihin esittelijä tässä pyrkii, mutta mielestäni tässä on vaara siitä, että tästä tulee sattumanvaraista EU-lainsäädäntöä, joka kieltää moniakin asioita, eikä oikeastaan paranna yhtään turvallisuutta kenenkään kohdalla. Ja sanoisin vieläkin esittelijälle, että mielellämme teemme Rova Saldemosen kanssa työtä ja pyrimme löytämään sopivampia ratkaisuja vaarallisille tuotteille, jotka hän on tähän ottanut esimerkiksi. Sitten CE Plus-merkintä. En pysty tätä tukemaan ehdotuksena, koska en usko, että se lisäisi mitään arvoa eikä siinä tartuta ongelman ytimeen, nimittäin sääntöjen vastaisuuteen. Tällä hetkellä ongelmana on se, että väärentäjä voi panna CE-merkinnän tuotteeseen, sitten ihmiset ajattelevat, että se on turvallinen. No hieno homma, pannaan sitten CE+. Emme ole kuitenkaan ryhtyneet mihinkään muuhun tässä asiassa. En usko, että kolmannen osapuolen testausta tässä vastaa ongelmaan. Tehostettu markkinavalvonta kyllä auttaisi. Voitaisiin juuria pois tällaiset vaaralliset tuotteet Tällä hetkellä mietinnössä on mukana maininta varovaisuusperiaatteesta. Tämä on jo perussopimuksessa mukana. En usko, että sitä pitää toistaa. Meidän pitäisi tässä korostaa riskiarviointia ja sitä, että suositaan riskipohjaista lähestymistapaa. Odotan vain, että herra Kreutzmann tässä lopettelee keskustelunsa. Hienoa. Tekniset äh, tiedostot. Olen pettynyt, että täällä ei ole mitään tarkistuksia teknisistä tiedoista. Mielestäni sovusala on liian laaja ja kymmenen vuoden aikaraja on on kaikkien tuotteiden kohdalla. Selvästikin joidenkin tuotteiden kohdalla, vaikka autot, odottaisi, että näitä äh, tietotiedostoja pidetään 10, yli kymmenen vuotta, mutta tästä kynästä vuotta, vuottako, sehän on ihan naurettavaa. Ja sitten vielä lopuksi tämänhetkiset vaatimukset tuojille. En usko, että nämä toimivat. Minä mainitsin aikaisemmin jo, että meidän pitää muuttaa lainsäädäntöä suhteellisella tavalla eikä lisätä uutta monimutkaisuutta. Ja jos vielä lyhyesti voisin puhua markkinavalvonnasta, ja nyt puhunkin Rova Pietikäiselle tietenkin käsitellä niitä kohtia, joista emme ole samaa mieltä. Se, että raportoidaan EU-toimijoille, vaikkakin tuen avoimuutta tällä alalla, olen sitä mieltä, että esittelijä pyytää tässä liikaa yksityiskohtia ja mielestäni tämä lisää taakkaa. Joka tapauksessa, jos me emme toimi tasapainoisella tavalla, emme saa sopimusta neuvostossakaan aikaan. Sitten RAPEX-tietokannasta olen samaa mieltä aikaisemmista kommenteista. Meidän pitää varmistaa, että käytetään tunnistamaan vakavia riskejä, jotta varmistetaan tuloksellisuus. Pitää todellakin keskittyä vaarallisiin tuotteisiin, eikä miljooniin tuotteisiin, jotka eivät ehkä täytä sääntöjä, mutta eivät kuitenkaan ole mitenkään vaarallisiakaan tai turvattomia. Sitten maksuista. Olen, tähän on tässä varsin joustava jättää tämän asian jäsenvaltiolle, ne eivät ole sitovia myöskään rangaistukset. Vaikkakin kielenkäyttö on varsin valtiollista, niin mielestäni nämä ehdotukset ovat liian täsmällisiä ja sanktiot, jotka perustuvat, sanktiot, jotka perustuvat liikevaihtoon, se on suhteeton. Pitää ottaa huomioon voitto. Entä yritys, jolla on laaja liikevaihto, mutta varsin pieni tuotto? marginaali. Tai pieni yritys, jolla on pieni liikevaihto, mutta korkea voitto. Me, mielestäni meidän pitä, ei pitäisi yksityiskohtaisesti määritellä näitä sanktioita. Sanoisin että niiden pitää olla varoittavia ja suhteellisia jättää asia sikseen. Euroopan markkinavalvontafoorumi. Mielestäni tässä on liian kuvaavia, määrääviä. Hyvä idea. Periaatteessa pitää kehittää tämä asia ajan aikana ottaen huomioon relevantit sidosryhmät. Sitten vielä lopuksi viittaus laboratorioon. Mielestäni tämä on jopa haitallista ja aivan turhaa. Ja tässä pä- syntyy päällekkäisyyttä sen suhteen, mitä jo nyt tehdään jäsenvaltiossa. Joten kaiken kaikkiaan niin kommenttini molemmille esittelijöille. Nämä ovat hyviä ehdotuksia, olemme varsin tyytyväisiä, kun voimme parantaa niitä yhdessä teidän kanssanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia herra Foxille ja kaikille varjoesittelijöille. Kaikki ovat lisänneet arvokkaita pointteja tähän ehdotukseen. Niin, edustaja Salimose, haluatteko puhua nyt? Ajattelin nyt ensin ottaa komission tähän väliin vai onko täällä muita kollegoita, ketkä haluaisivat käyttää puheenvuoron? Meillä on hiukan vähän aikaa, mutta koordinaattorit eivät varmastikaan heitä haittaa sitä, että heitä ei haittaa se, että hiukan ylitämme. Eli kun ajattelemme tuoteturvallisuudesta, niin tässä nyt on kaksi eri komission kollegaa, jotka käyttävät puheenvuoron. My colleague from DGN. Niin, kiitos. Minä oikeastaan puhun myös yrityspääosaston nimissä. Kollegani ei päässyt tänne tänään. Kiitos molemmille esittelijöille mainioista ja rakentavista kommenteista. On aina mukava komission kuulla eh, ylistäviä sanoja omista työ, omasta työstämme. Ja kuten jo havaittiinkin, niin paljon on peräisin parlamentin alkuperäisestä tekstistä. Teemme tätä siis täysin yhteistyössä ja nyt tässä sitten muutamasta horisontaalisesta asiasta ensiksi puhun kuluttajan suoja-asioista ja turvallisuuskysymyksistä. Siis turvavirkko on ollut ajatuksena ehdotuksen taustalla. Turvaverkko ei kuitenkaan tarkoita sitten aukojen täyttämistä sinänsä. Meidän täytyy muistaa, että me emme luo sellaista, mikä menisi soveltamisalan ulkopuolelle joten me odottelemme sitä, mitä keskustelun lopputulos oikeastaan on, mutta ajatus kuitenkin on juuri tuo turvaverkko, ei aukkojen täyttäminen. Ja sitten tuo ennaltavarautumisen periaate, tätä keskustelua on käyty jo aika aikaisessa vaiheessa, ehdotuksen hyväksymisvaiheessa. Komission mielestä tämä on lakiin liittyvä periaate ja sen pitäisi toimia, on se sitten tekstissä tai ei. Se on meidän ajatustapamme ja siksi sitä ei ole erityisesti mainittu tuossa tekstissä. Ei siitä syystä, että olisimme unohtaneet sen, vaan pikemminkin päinvastoin. Me pidämme sitä yleisperiaatteena unionin lainsäädännössä, joten me emme vastusta missään tapauksessa tätä periaatetta. Ja jos katsomme sitten tuota alkuperämerkintää, me olemme kuulleet täältä paljonkin kommentteja, katsotaan mitä sitten saadaan lopputulokseksi keskustelusta tässä valiokunnassa. Olemme kuulleet kysymyksen siitä, että luodaanko tämä, tällä alkuperämerkinnällä turvallisuutta. No ei se ollut alkuperäinen ajatuksemme, vaan jäljitettävyys. On RAPIX-järjestelmässä 10 prosenttia tuotteita, joista ei tiedetä niiden, niiden alkuperämerkintää, joten minä haluaisin korostaa sitä, että jos ette vaikka sattumalta tiedäkään, niin tämä on olemassa hyvin monessa oikeuskäytännössä Kanadassa, Japanissa, Koreassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa käytössä. Se on siis siis ihan normaali tapa toimia ja me olemme ottaneet sen käyttöön jäljitettävyyden näkökulmasta niiden tuotteiden yhteydessä, joissa ongelmia on ollut tai mahdollisesti on myöhemmin. Ja sitten CE-merkinnästä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että lainsäädännön vaatimukset ovat tulleet täytetyiksi. Me, meitä ilahduttaa tämä se E-Plus-järjestelmä sinänsä. En kyllä tiedä, onko se missään olemassa. Se kuuluu tuonne riippumattomalle taholle, mutta katsotaan, mitä keskustelussa sitten käy. Muistuttaisin teitä ainoastaan siitä, että se E-merkintä tarkoittaa sitä, että tuottaja ja valmistaja on, on vahvistanut tuotteen vastaavuuden, joten se on jo laissa mukana ja se on koko CE-merkinnän tarkoitus ylipäätäänkin. Ja sitten jos ajattelemme haavoittunutta kuluttajaa, me kyllä olemme kovasti kuulolla tässä kysymyksessä ja korostaisi sitä, että ehdotuksemme pohjautuu kokemukseemme nykydirektiivistä 768 ja sitten tuo 2007 teksti, jossa puhutaan näistä vaarallisista tuotteista, myrkyllisistä tuotteista tai monista muista eri mm, syistä. Ja me ajattelimme sitä, että jos kyse on tuot, vaarallisesta tuotteesta, niin sitten toimimme. Mutta tähän varmasti löydetään joku yhteinen ratkaisu. Jos vielä voimme tehdä ongelman ratkaisemiseksi, niin totta kai meidän täytyy tutkailla, mihin suuntaan voimme edetä, mutta me olemme pyrkineet löytämään ja pyrimme löytämään jonkunlaisen todellista elämää vastaavan ja myös täytäntöönpanotan suht helpon ratkaisun tähän asiaan. Sitten, sitten esittelijä puhui näistä transatlanttisista vaatimuksista. Totta kai, jos ajattelemme nykytilannetta Euroopan unionin, niin totta kai me painotamme tätä vuoropuhelua ja haluamme tätä vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa käydä kaiken kattavasti varmasti haluamme korostaa juuri sitä, että se asia on hyvin, hyvin korkealla esityslistallamme. Eiköhän tässä nyt tullut aika moni asia jo vastattua. Ai niin, vielä markkinavalvonnasta. Kiitokset Pietikäiselle näistä ajatuksista. Tässä hänen tekstissään on hyvin kiinnostavia asioita. Teksti on hyvin tasapainoinen. Siinä on myös rakentavia tarkistuksia tullut. Ja sitten vielä tuo, tuo pyyntönne vasta kysymykseenne jäsenvaltioilta olemme kylläkin jo kuulleet, että täytyy selventää tuota riskikäsitettä. Ja me varmasti olemme etenemässä juuri tähän samaan suuntaan, joten me kyllä varmasti voimme tehdä työtä ja voimme pyrkiä löytämään yhdessä ratkaisun asiaan. Ja sitten jos ajattelemme vielä tätä tiedottamista ja tiedon välittämistä, no eiköhän se liity kaikkiin, kaikille toimielimille sekä jäsenvaltioillekin. E, e, e, eli pitää vaan lisätä kuluttajien tietoa markkinavalvonnasta ja sen olemassaolosta ja meidän viestintää ponnisteluihin me siitä tietenkin liittyy. Sitten seuraamusten yhtenäistäminen, se on tärkeä asia. Kuten tiedätte, komissio useinkin on tehnyt ehdotuksia esimerkiksi ruoan ja rehun valvonnasta ja tässä me olemme tehneet sellaisen ehdotuksen, että seuraamusten täytyisi olla suhteessa tu, taloudellisesti tuohon rikkomuksen laatuun ja, seura- ja näin on asiaa asiasta käyty keskustelua myös siis ruoan ja rehun yhteydessä, eli sieltä voidaan myös ammentaa kokemusta aika paljonkin. Ja sitten vielä lopuksi näistä kuulemisista. Tämä on aika kiinnostava uusi ehdotus. Se, sitä järjestelmää me emme ole ö, kyllä käyttäneet, mutta me haluamme vielä miettiä asiaa totta kai ja katsotaan, mitä parlamentti sitten lopulta saa aikaiseksi. Korostaisin sitä, että järjestelmä nykymuodossaan tarjoaa teknistä dokumentaatiota, joka palvelee jo koko tarkoitusta sinänsä. Ei täytyy nyt varmaan jo turklailla, mitä meillä on jo seuraamuksista ja sitten tarkastuksista ja sen sellaisesta ennen kuin me luomme mitään uusia järisyttäviä ehdotuksia, mutta to, täytyy luoda sellaisia järjestelmiä, joita, joiden pohjalta kaikki jäsenvaltiot voivat toimia ja jäsenvaltioiden kapasiteetti on tässä todella olennainen. Toivon, että nyt olen vastannut suurimpaan osaan ne kysymyksistä. Uskoisin, että, että Liettuan puheenjohtajakauden aikana todella korostetaan sitä, että me pääsemme asian, asian tiimoilta ihan loppuun asti ja etenemme jäsenvaltioiden kanssa ja olemme tyytyväisiä, jos parlamentti meitä tukee. Me varmasti teemme kaiken tarvittavan saadaksemme asian etenemään. Kiitos. Paljon kiitoksia oikein paljon tästä hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta näihin asioihin. Ja kiitoksia, että mainitsit Liettuan puheenjohtajakauden, koska aikaisemmin halusin mainita, että Meillä on kaksi työryhmän puheenjohtajaa täällä ja haluaisin sanoa eh, herra Nimaistete, joka eh, käsittelee tuoteturvallisuutta ja herra Paistetes, joka tuota tuotevalvontaa käsittelee. Toivottavasti äänsin tämän nimen nyt oikein. Olette erittäin tervetulleet. Jos haluatte sanoa jotakin, niin saatte toki näin tehdä. Mutta muuten haluaisin vain mainita, että olette täällä paikalla, että kaikki tietävät, että seuraatte sitä, mitä me olemme tekemässä täällä. Nyt me siirrymme sitten esittelijöihin, loppupuheenvuoroihin, kun nyt pyydän edustaja Saldemosen ensin ja sitten Pietikäistä käyttämään aikataulusta ja muistakin asioista. Kiitoksia oikein paljon ja kollegat, suuret kiitokset kaikista kommenteista. En ole kuullut tänään mitään sellaista, joka äh, saisi nyt ajattelemaan, että emme pääse yhteisymmärrykseen. Kyllä se on mahdollista, yhteisymmärryksen löytäminen siis monista asioista. Meidän pitäisi käydä pöydän ympärille ja äh, sitten kun äh, tarkistusten määrä ajasta on päätetty, eli 4. syyskuuta kello 12 heti äh, kesätauon jälkeen, jotkut teistä joutuvat kenties tekemään hiukan työtä kesätauon aikana. Ikävä kyllä, näin, mutta näinhän se menee. Mutta kyllä ratkaisu on mahdollista löytää ja olette ottaneet esille erittäin hyviä asioita tänään, joita todellakin kannattaa pohtia. En kommentoinut markkinavalvontapuolta, mutta haluaisin sanoa nyt jotakin yleisempää. Olen ollut yhteydessä eri to- talouden toimijoihin työskennellessäni CPSR parissa ja ne eivät haluaisi mitään uusia vaatimuksia mihinkään olen puhunut hyvin monien jäsenvaltioiden kanssa. He eivät halua mitään ylimääräisiä kuluja, eivät minkäänlaisia markkinavalvontaan liittyen. Eli äh, kukaan ei nyt halunnut muutoksia, mutta me, meidän täytyy tehdä muutoksia, että avaamme hyvin toimivat markkinat, ja jotta meillä on turvallisia tuotteita markkinoilla, niin tässä, äh, tässä pitää molempien osapuolten antaa jotakin. Tämä pätee myöskin parlamenttiin. Meidän pitää löytää tasapainoinen lähestymistapa. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että edustaja Pietikäisen mietintö markkinavalvonnasta on hyvä, koska hän haluaa löytää uusia tapoja vaikuttaa markkinavalvontaan ja meidän pitäisi pohtia, lähtisimme tuolle tielle löytääksemme uusia ratkaisuja joillakin aloilla, mutta toisilla aloilla meidän täytyy painottaa enemmän valmistajien osuutta, että he tekisivät enemmän turvallisia tuotteita suunnitteluvaiheessa ja sitten kun ne tulevat markkinoille. Mutta tämän päivän jälkeen uskon myöskin, että on hyvä löytää hyviä ratkaisuja. Kiitokset kommenteista ja todellakin odotan yhteistyötä seuraavien kuukausien aikana. Kiitos. Uh, first of all, uh, thank you for... Ensin kiitokset kommenteista varjoesittelijöille ja myös komissiolle. Todella rakentavaa puhetta ja monissa tapauksissa parantavat myös mietintöä. Sanktiosta puhuttiin, näitä eri aspekteja pitää vielä hioa huolella. Sama koskee riskejä ja sääntöjen mm, vastaavuuskysymystä. Odotan hyviä kompromisseja ja odotan myös, että komissio ja neuvosto auttavat tässä. Me varmasti kaikki ymmärrämme selvästi, että emme voi saada aikaan tämän uutta, radikaalisti uutta järjestelmää välittömästi, mutta jos me kaikki olemme toimissa yhteisymmärryksessä ja löydämme hyvän suunnan seuraavassa tarkastelussa, milloin sitten tuleekin, ja näemme sitten, millä tavalla seuraavaksi voidaan parantaa järjestelmää. Siitä saattaisi olla hyötyä kuluttajille ja yrityksille ja tuotteiden laadulle. Odotan, että lähetätte minulle kommenttejanne ja kiitoksia myös kommentista koskien ruokaa ja, rehu, ruoka- ja rehukysymystä. Sitten kukaan meistä ei halua rangaista liikaa tuottajia tai asettaa heidän taakkaa liian suureksi silloin, kun riskit ovat tällaisia äh, teknisiä, jos ei merkintä on vaikka väärällä puolella tuotetta, vaan puhumme vaara, todellisista riskeistä. Kysymys kuuluu, miten vain määrittelemme vakavan riskin. S pitää varmistaa, että asia ymmärretään samalla tavalla eri tapauksissa eri jäsenvaltioissa. Toivottavasti löydämme ratkaisun näihin kysymyksiin. Kesälomatauko tulisi tulla vähän huonoon aika meille kaikille, mutta koska haluamme viettää asiahuonosta eteenpäin, jotta se saadaan aikanaan ajoissa myös läpi, niin toivon, että voitte tehdä työtä myös kesällä ja lähetätte minulle kommenttejanne ja käsittelemme seuraavassa kokouksessamme niitä syksyllä. Kiitos. Thank on your behalf. Kiitokset molemmille esittelijöille näiden asioiden järjestämisestä. Ja kyllä on tärkeää saada yhtenäinen paketti. Ja haluan kiinnittää huomioon näissä molemmissa mietinnöissä. Tämä on hyvä esimerkki hyvistä käytänteissä, että molemmat Täällä lopussa on tällainen lobbaajien jalanjälki, eli näette millaisia sidosryhmiä on ollut mukana. Tässä on hyvin kattava lista. Ja haluaisin, että kaikki tarkastelisivat tätä kyseistä luettelua, koska se on tärkeä elementti tässä avoimuuskysymyksessä ja näyttää myöskin, miten laajaa työtä esittelijät joutuvat tekemään näin monimutkaisessa ehdotuksessa. He ovat molemmat toimineet hyvin avoimesti myöskin ehdotusten ja kommenttien saamiseksi sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä aiheesta. Haluaisin kiinnittää huomionne tähän tärkeään asiaan. Hyvät naiset ja herrat, näin päätämme valiokuntamme muodollisen työn ennen kesätaukoa. Teillä on aika paljon kotiläksyjä, tiedätte mitä teiltä odotetaan ja tapaamme sitten torstaina 5. syyskuuta kello 9 ja toivottavasti näin mahdollisimman monet paikalla. Ja toivotan teille oikein hyvää kesätaukoa ja tämä kokous päättyy nyt ja aloitamme nyt koordinaattorin kokouksen kello 17.30. Sorry. I just want to have the last word uh, uh, of the meeting. Haluan saada viimeisen sanan tässä. Haluan kiittää Malcolm Harbouria siitä, että hän on näin erinomainen uh, puheenjohtaja.